Dear colleagues. Hyvät kollegat. Okay, we can, uh... Hyvä on, voimme aloittaa. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Jos vastustusta ei ole, niin sitten esityslistaluonnos voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Vastustusta ei näy olevan hyvä on kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Parlamenttien välinen kokous, johon osallistuu jonka aiheena on COP äh, Pariisi vuoteen 2015 ja äm, resurssitehdokas Eurooppa järjestetään maanantaina mm, äh, kello 33. Äh, iltapäivällä komission jäsen Vella ja Kanniette sekä herra Hans Brunix, joka on EAN johtaja, osallistuvat tähän kokoukseen, johon on kutsuttu kansanedustajia 21 jäsenvaltiosta yli 50 on tulossa. Ja kaikkia Envin jäseniä rohkaistaan osallistumaan tähän kokoukseen. Meillä on tänään tulkkaus 22 kielellä, ei viroa, ja tämä on sähköinen kokous, eli sä, kokousasiakirjat löytyvät e-meeting-sovelluksesta ja tämä kokous välitetään netin välityksellä. Ensimmäinen, toin, seuraava asia on palaute toimielten välisistä neuvotteluista. Puheenjohtaja kertoo kolmikantaneuvottelujen tuloksista seuraavista asiakirjoista. Tällä hetkellä me neuvottelemme neuvoston ja komission kanssa ilukista ja toisessa kolmikanta kokouksessa järjestettiin tiistaina 24. maaliskuuta parlamentin, neuvoston ja komission valtuuskunnat jatkoivat mielipiteen vaihtoa omista kannoista. Näiden kantojen välistä etäisyyttä kurottiin joissain asioissa umpeen, mutta tärkeissä asioissa se on vielä suuri, mukaan lukien esimerkiksi ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden katto uusiutuvien energiamuotojen tavoitteissa, tavoite energialle edistyneissä biopolttoaineissa liikenteessä ja delegoidut ja täytäntöönpano asetukset. Ja eilen Koreper päätti järjestää kolmannen kolmikantakokouksen ja nyt me voimme sitten mennä äänestyksiin. Ja ensimmäinen äänestys on varian mietintö meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu, raportointi ja todentaminen sekä asetuksen 525 2000 13 muuttaminen. Tämä on äh, yksi äänestys ja tämä on koneäänestys. Äänestys alkaa. It is a roll call vote. Everybody... Nimenhuutoäänestys, ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä on. Sitten voimme päättää äänestyksen. Hyväksytty. Sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan. Hyvä on. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, meillä on muutama ilmoitusasia Haluaisin kiinnittää huomionne muutamiin poliittisten ryhmien kommentteihin, jotka tehtiin sen jälkeen, kun viimeinen äänestyslista ja kompromissit lähettiin eilen. Liittyen kompromissitarkistuksiin haluaisin sanoa teille, että kompromissi 8a, sitä tukee EPP ja SND-ryhmät myös. Kompromissi 9, sitä tukee myös EPP ECR-ryhmä ei tue kompromissia 7 ja 10 ja sen lisäksi äänestysjärjestyksessä ALDE pyysi, että 116 tarkistus äänestetään erikseen, otetaan ulos kompromissi kolmesta ja EPP-ryhmä pyysi, että tarkistuksesta 41-42 äänestetään erikseen eikä yhtenä ryhmänä. Eli jos kommentteja ei ole, niin hyväksyn nämä pyynnöt ja sitten voimme äänestää. Sopiiko tämä? Iniziamo col Aloitamme kompromissi tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1b puolesta va- tarkistus 1b puolesta yksi b Äänestämme tarkistuksesta 1b puolesta. Vastaan. tyhjää, hylätty. Tarkistus 6a. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Meillä on yksi EPPstä liikaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22. Puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 17. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä, sanoisin hyväksytty, mutta tarkistetaanpa. Oletteko kaikki äänestäneet? Meillä on aina yksi EPPstä liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt käännämme sivua ja menemme tarkistukseen 34 kollega Gutelandilta puolesta vastaan hyviä hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 44. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 45. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 38. Raukeaa. Nyt meillä on tarkistus 47. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt meillä on kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 59 kollega Fjellneriltä puolesta. Tarkistus 59. Vastaan. Ai kaikki, selvä. <laughs> Tyhjää, minä ajattelin, että etsitte tarkistusta, mutta... No niin, sitten 62 tarkistus puolesta. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 79b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta. Tarkistus 81 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 85 Pietikäiseltä puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkist... Kompromissitarkistus 7 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 92 Gerben Randilta ja Torvaltsilta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 84. 84 Pietikäiseltä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentäkahdeksan a tarkistus Dansilta, Kirchen Darlingilta ja Brannenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 107 kollega Grotelta, yhteensopiva tarkistuksen 95 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Oletteko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 110 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 110, joka on äänestettävä erikseen tästä kompromissista kolme puolesta. Äh, tarkistus 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A, 8a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten hyppäämme ja menemme tarkistukseen 129 kollegilta Dans Curtain Darling ja niin poispäin. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 132 Fielneriltä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 135b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistusta 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sataneljäkymmentäyksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme koneäänestyksenä tämän loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Okei. Okay. Adesso passiamo al voto. Hyvä on. Sitten menemme äänestykseen, joka koskee Refit-lausuntoa. Aloitamme heti tarkistuksesta kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. on yksi EPPltä liikaa. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan Tyhjä tarkistetaan. Meillä on yksi EPPltä liikaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tällä kertaa meillä on suurempi ongelma nähdä äänestystulos, koska vihreät ovat tässä salissa jostain syystä väärällä puolella. No niin. Tarkistus viisi puolesta. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Varmaan hylätty, mutta tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 6, kollega Sommerilta puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Yksi EPPltä liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty sanoisin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25. Siinä on suullinen tarkistus. Kollega Gutelandilta, olkaa hyvä.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 Hyvä. Vastustaako tätä joku? No, sitten äänestämme tarkistuksesta 25 alkuperäisestä tekstistä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus. No, tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi. Tarkistus 30. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 42. Puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta, vastaan, tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. Tarkistus. Tarkistus tarkistukset 46-48 raukeavat. Tarkistus 50 kollega Görlingiltä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 53. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan toi, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä No, tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55. Puolesta 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Ihan selvästi hyväksytty. Tarkistetaan. Meillä on yksi EPPstä liikaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Toinen osa puolesta, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 67 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 70 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. Pikkuetkö äänestys alkaa? Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. 76. 76 kollega Görlingiltä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. erikoisia alliansseja. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 79 puolesta vastaan. Tyhjää. Minä sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 80 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Ja loppuäänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi menemme esityslistan kohtaan seitsemän. Andiamo al punto 7 all'ordine del giorno. Menemme esityslistan kohtaan 7. Se on kollega Abauntsin lausunto Ebola-kriisistä. Aloitamme tarkistuksesta 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 80 puolesta. Tarkistus 80 vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Meillä on yksi SNDstä liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 92. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 94. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Tarkistus 101. Ja tähän on suullinen tarkistus SNDltä. Efectivamente, en la enmienda oral y solicitamos el voto separado si se acepta la eliminación del término sobre biodiversidad al final de la enmienda. Ci sono Obiezioni, se ci sono obiezioni. Vastustaako joku? Jos vastustusta on, niin sitten täytyy nousta seisomaan, jos vastustetaan. Liberaaliryhmä vastustaa, joten äänestämme ilman suullista tarkistusta. Äänestämme äh, alkuperäistä tekstistä 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 102. Tarkistetaan. Hyvä on. Tarkistetaan 101. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistetaan. Hyvä. Hylätty. Selvä. Sitten 102 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 111 Gutelandilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 112 ja siihen suullinen tarkistus, jonka SND-ryhmä esittelee. Ei vastustusta, no sitten äänestämme suullisella tarkistuksella 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 124 ja lopuosa sopii yhteen kompromissin kanssa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 125 puolesta vastaan, tyhjä, tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 141 kollega Funtuolikselta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 143 yhteen sopiva puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tästä ei nyt oikein saa mitään selvää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt kun me olemme vähän aikaa äänestäneet, pyytäisin, että nostaisitte käsiä vähän ylemmäs, niin tämä menisi nopeammin. 144 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 153. Uusi teksti on lisäys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 127, äh, 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 161 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 162 puolesta vastaan tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 165 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet, kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt meillä on tarkistus seitsemän, jossa on suullinen tarkistus sosialisteilta. Onko kommentteja? Ei. No sitten näistä me tarkistuksesta seitsemän suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Johdantosakappaisen B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 12, toinen osa, joka sopii yhteen kaikkien kompromissien kanssa. Äh, Johdantosan kappaleen B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. sosiaalisesti ovat tehneet jonkun virheen, mutta hyvä on. Hylätty. Kompromissi kolme. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi. Joudun tuossa Kappale C18, toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan, tyhjää, ylätty Tarkistus 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31, 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Silmäni ovat vielä tarkat ja onneakin minulla on. Tarkistus 67 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Allora, il Presidente ringrazia per questa cooperazione al voto perché abbiamo fatto un bel numero di voti. Kiitoksia puheenjohtaja kiittää yhteistyöstä äänestyksissä, koska tässä oli aika monta äänestystä. Allora, faccio i complimenti ai relatori e interrompiamo per due minuti perché forse qualcuno lascia l'aula così. Pidämme tässä nyt kahden minuutin tauon, että ihmiset voivat lähteä salista ja sitten aloitamme keskustelun rauhassa. Cari colleghi, cari colleghi, penso che abbiamo dato tempo a chi voleva. Hyvät kollegat, taisimme nyt antaa aikaa niille, jotka halusivat lähteä salista ja nyt voimme aloittaa keskustelun kohdasta kahdeksan esityslistalla, joka koskee kokemuksia, jotka koskevat komissaarien kuulemisia ja tietenkin sitä, mitä meidän täytyy oppia vuoden 2014 menettelyistä. Meillä on tässä lausunto Afkon mietintöön ja tämä lausunto on annettu Aldo Patricellolle, joten antaisin nyt heti puheenvuoron kollega Patricellolle, jotta hän voi aloittaa keskustelun tästä asiasta niiden kokemusten valossa, jota meillä me olemme tehneet. Hyvät kollegat, ollaanpa nyt hetki hiljaa, kun olemme kerran työt taas aloittanut Elisabetta. Jatkamme nyt työtä ja annamme kollega Patricellolle mahdollisuuden kertoa lausunnostaan. Olkaa hyvä. Komission jäsenten kuulemiset ovat hieno mahdollisuus Euroopan parlamentille ja julkisuudelle oppia näistä henkilöistä, heidän pätevyyksistään ja prioriteeteistaan. Tämä kuulemismenettely on sellainen, että sitä sopimukset eivät määrää, mutta siitä on tullut ihan mm, yleinen piirre viimeisen 20 vuoden aikana. Sitä täytyy kuitenkin parantaa ja siksi AFKO-valiokunta on tehnyt ehdotuksen, jonka tarkoituksena on arvioida menettelyitä ja menetelmiä, joita käytetään näiden kokemusten perusteella. Ja tähän mukaan lukien Envi-valiokunta, jossa minä olen esittelijänä. Tästä syystä yritin äh, tehdä lausunnon, jo, vaikka minulla onkin vain äh, vähän äh, mahdollisuuksia kirjoittaa, en voi kirjoittaa kovin pitkästi, niin yritin nostaa esiin niitä kritiikin kohteita, jotka liittyivät Envivaliokunnan kuulemistilaisuuksiin. Erityisesti kun on kyse kuulemisista, työjärjestyksen liite 16, niin on tärkeää, että kysymykset, joita jäsenet esittävät, ovat sellaisia, että ne kootaan aiheen mukaan ryppäiksi. Tarvittaisiin enemmän joustavuutta näiden jäsen kysymysten hallinnoimiseen tällä tavoin. Voitaisiin paremmin esittää jäsenten prioriteetteja ja jos otetaan huomioon, että kuulemisia on yhä enemmän, niin pystyttäisiin järjestämään paremmin nämä kuulemiset. Toiseksi viimeisten kuulemisten aikana e mahdollisuutta jäsenillä esittää kysymyksiä, lisäkysymyksiä ja vastauksia, ja tämä mahdollisti sen, että jotkut ehdokkaat saattoivat vetäytyä hankalista tilanteista – Mielestäni olisi tärkeää, että poliittisilla ryhmillä olisi mahdollisimman paljon aikaa esittää kysymyksiä erityisesti yhteisissä kuulemistilaisuuksissa. Eräs toinen asia, jota pitäisi korostaa, liittyy ehdokkaiden arviointiprosessiin. Jos on tietenkin hyvä, jos eri poliittisten ryhmien koordinaattoreiden välillä päästään yhteisymmärrykseen. On tärkeää nostaa esiin se, että jos yhteisymmärrystä ei synny, niin pitäisi huomioida enemmistösuhteet jokaisen poliittisen ryhmän koko ja kuitenkin jokaisella mm, ryhmällä pitää olla mahdollisuus kertoa eriävä mielipiteensä arviointikirjeessä. Ja sitten viimeiset asiat liittyvät tähän arviointiin. Mielestäni tärkeää on se, että nämä arviot julkaistaan mahdollisimman pian 24 tuntia kuulemistilaisuuden päätöksen jälkeen. Ne ovat vain joitakin huomioita, joita saatoin ottaa mukaan tähän lausuntoon ja olen varma siitä, että tämänpäiväisen keskustelun seurauksena ja teidän tarkistuksenne kautta voisimme saada aikaan sellaisen tekstin, jonka voimme kaikki jakaa ja joka voi antaa hyviä viitteitä AFKO-valiokunnalle, jotta se pystyisi parantamaan komissaarien kuulemisprosessia, joka on tärkeä demokratian väline meille parlamentin jäsenille ja miljoonille Euroopan kansalaisille, joita edustamme. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt aloitamme heti kierroksen, jossa on varjoesittelijät. Annan puheenvuoron kollega Bortsanille. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege, želim zahvaliti gospodinu Patričelu najprije na eh, odlično obavljenom poslu. Eh, saslušanja kandidata i za povjerenika... Kiitos. Haluaisin onnitella valmistelijaa. Hän on tehnyt tässä loistavaa työtä. Kuulemiset antaa erittäin hyvän välineen parlamentille. Me pystymme näin hoitamaan demokraattista valvontatehtäväämme, kun kuulemme komission jäsenehdokkaita. Me puhumme ihmisistä, jotka kantavat todella suuren vastuun Euroopan unionissa – ja siksi on hyödyllistä kuulla mahdollisia prioriteetteja ja ohjelmia, ehdotuksia näiltä ehdokkailta. Ja todellakin vuonna 2014 tämä harjoitus oli todella hyödyllinen, mutta kuulemistilaisuuksien yhteydessä olisi varmasti hyvä pohtia sitä, miten saataisiin paljon enemmän näkyvyyttä ja koko tämä asia hoidettua demokraattisemmin. Ja sitten sukupuolten välinen tasapaino. Ainakaan tämän nykykomission osalta ei ole tässä paljon hurrattavaa. Minusta tuntuu, että Slovenian ehdokkaan kuulemisessa rikosta vaihdettiin ihan viime metreille ja se oli hankala tilanne, koska parlamentti oli tilanteessa, jossa sillä ei oikein valinnan varaa ollut. Eli tällaiset tilanteet pitäisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Ja sitten mitä tulee julkiseen mielipiteeseen, se oli jotenkin tärkeämmässä asemassa siksi, että kuulemistilaisuuksia voidaan seurata verkkolähetyksenä, mutta kyllä tässä on kuilu kuitenkin kansalaisten ja toimielinten välillä, ja tämä kuilu on kurottava umpeen. Kuulemistilaisuuksissa varmasti olisi tärkeää huolehtia siitä, että nähdään, että kansalaisetkin ovat ikään kuin edustettuna. Olisi hyvä saada ehkä ainakin yksi kysymys suoraan kansalaisilta komission jäsenehdokkaille. Tämä tuskin monimutkaistaisi menettelyä liikaa. Sitten jos ajatellaan tapaa, jolla kysymykset esitetään, minusta tuntuu, että se ajatus, että saa lisäkysymyksen, täydentävän kysymyksen, on kyllä varmasti ihan hyvä. Mutta toisaalta meidän on huolehdittava siitä, ettei synny kielteistä vaikutusta keskustelun laatuun näiden lisäkysymysten osalta. Ja paremmin pitäisi jotenkin järjestää puheaika parlamentin jäsenten osalta. Minusta tuntuu, että kaikilla komission jäsen ehdokkailla tulisi olla tasavertaisesti aikaa esittää omat kantansa. Henkilökohtaisesti minä uskon, että meidän on ajateltava sitä, että pitäisi olla tietyt valintakriteerit, jotka koskevat yksilön ammatillista taustaa ja erityistä pätevyyttä kyseisen tehtävään. Kiitos. Thank you very much. And now, uh, our... Kiitoksia nyt sitten kollegamme Rova Konecno. Děkuji, pane předsedo, také já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za vypracování. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää lausunnon laatijaa tästä lausunnosta. Muutama asia jotka haluaisin ottaa esille. Me sanomme, tai meidän pitäisi sopia siitä, että ryhmittelemme kysymykset yhteen. Tästä olen samaa mieltä, koska erityisesti jotkut ehdokkaat, joilla on laajempi salkku, oli selvää, että joskus puhuttiin mustasta, joskus taas valkoisesta. Se, se ei aina ollut tähän järkeä, joten siitä voisi olla apua, että pidettäisiin kuuleminen kolmen tunnin aikana tai, tai tässä ajassa ehkä tavallaan ehdokas väsyy eikä enää tiedä mihin vastaa ja haluavat vain päästä pois tilanteesta. Mehän kaikki tiedämme, kuinka pitästä ajasta on kyse, mutta sitä voitaisiin ehkä jakaa tätä kuulemista. Näin voisimme tehdä myös jatkokysymyksiä. Jos ehdokas ei vastaa lopussa, sitten meillä on vain yksi mahdollisuus, nimittäin kirjallinen lausunto, jonka voimme antaa ja pyytää vastauksia kysymyksiin, joihin ei ole tullut vastaus, vastaus, vastausta. Me tiedämme, minkälaisia kirjeitä saimme jälkikäteen ehdokkailta. He eivät ole heidän sanojaan, vaan ne oli laadittu komission eri sihteeristöissä. Joten ehkä voisimme jakaa tämän kuulemisen tavallaan kahteen vähän lyhyempään pätkään niin, että meillä on sitten myös tilaisuus reagoida kuultuun, koska jotkut ehdokkaat, ehdokkaat ehkä tietävät jo viikkoja ennen, tai vain päiviä tai viikkoja ennen kuin heidät nimetään ehdokkaaksi. Se on vaikea silloin valmistautua, erityisesti kun komissa, komissio pantiin kokoon viime vuonna. Toisen kautta meidän pitää antaa heille tilaisuus puolustautua, puolustaa omia kannanottojaan. Sitten kohta viisi arviointi Jos poliittiset ryhmät sopivat siitä, että heillä on oikeus hyväksyä ehdokas, mutta sitten pitää myös todeta, että pienemmät poliittiset ryhmät ehkä joskus vastustivat hyväksymistä. Tämän pitäisi auttaa meitä jatkossa olisimme paremmin tietoisia siitä, mitä oikein on tapahtunut. Tämä pitäisi myös kirjata ylös, jotta me sitten syyttää toisiamme jälkikäteen. Kaikkien pitäisi tulla kuulluksi. Ja vielä yksi asia. Ja todennäköisesti me emme tätä voi hoitaa tässä valiokunnassa, vaan kun korvataan, muutetaan ehdokasta. kokenemat kollegani täällä ovat sanoneet, että tämä on ihan normaalia, mutta jos ehdokas korvataan toisella, niin esimerkiksi tällainen ammattipolitiikko, kuten herra Seskovits, Seskovits tai joku muu, se on ok, mutta ei varmaankaan ole mahdollista, että täällä on sellainen henkilö, jolla ei ole mitään kuvaa oman salkkunsa hallinnasta. Jos joku saa, jollekin kerrotaan kaksi päivää aikaisemmin, että he tulevat kuulemisen ja sitä ennen heillä ei ollut mitään käsitystä tai kuvaa siitä, että he ovat edes jollakin ehdokaslistalla, niin silloin tämä on kyllä iso ongelma. Ehkä ratkaisu ei olisi siis siinä, että tulee enemmän ehdokkaita yhdestä jäsenvaltiosta, vaan pitäisin parempana kuitenkin, par, pitäisin parempana pidempiä aikarajoja, koska ehkä kollegaa valitaan uudestaan, niin sanotaan, että se voi olla normaalikin nämä vaihtumiset, mutta tämä aikapaine oli kyllä mielestäni turhaa. Toisaalta kuulemisia pidettiin ja toisaalta tiesimme, milloin meidän täytyi äänestää koko komissiosta, eikä meillä ollut mitään tilaisuutta todella käsitellä sitä, pystyykö joku yksittäinen komissaari suoriutumaan tehtävistään vai ei. Ehkä meidän täytyy muuttaa joitakin kohteita tässä lausunnossa, mutta kaiken kaikkiaan siellä on mukana kaikki tärkeät kysymykset ja haluaisin kiittää kollegaa tästä työstä. Siinä on mukana kaikki se, minkä läpi kävimme yhdeksän kuukautta sitten. Thank Puhuja. First of all, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin valmistelijaa kiittää tästä lausuntoluonnoksesta, kuulemistilaisuuksista. Ja todella on totta, että aiheita on käsitelty niin paljon lausunnossa ja teksti on hyvin lyhyt sääntöjen takia. Siellä onnistuttiin mainitsemaan kaikki aiheet, joten hyvä niin, mutta joitain pitäisi ehkä vähän laajemmin käsitellä, koska ne ovat niin ratkaisevan tärkeitä. Mutta ensinnäkin todella olen samaa mieltä siitä, että vuoropuhelulle pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia. Tässä on lisää täydentäviä kysymyksiä. Olimme ehkä kaikki vähän tyytymättömiä kuulemisissa, joissa esitettiin yksi kysymys ja se vastasiko komission ja sen ehdokas vai ei oli ihan yhdentekevää, koska oli siirrettävä seuraavan kysymykseen. Eli tuo mahdollisuus, että voidaan todella vähän painostaakin komission ja sen ehdokasta ja saada heidät vastaamaan. Ja sitten se, että kysymykset esitettäisiin ryppäissä aihealueittain. Ymmärrän, että niin halutaan ehkä tehdä, mutta joissain tapauksissa voisi olla myös ajatellaan kansanterveydestä vastaavaa komission jäsentä. Hänellä olisi niin monta aihetta. En oikein tiedä, mitä se tarkoittaisi kirjallisessa menettelyssä. Se olisi ihan hyvä, mutta entä suullisessa kuulemistilaisuudessa? En ole ihan varma, miten se toimisi. Voisimmeko aina toimia tuolla tavalla ja jos se, päätös, miten aiheet yhdistellä voisi johtaa poliittiseen kiistaan, niin ennen kuin kuulemiseen edes päästään. En ole siis vielä ihan vakuuttunut tästä. Hyvä, jos voidaan käydä keskustelua siitä, mitä itse asiassa tarkoitamme, koska jaan kyllä sen ajatuksen, että olisi parempi keskittyä ehkä vähän paremmin eri aiheisiin, mutta on estettävä se, että kysymysten ryhmittämisen kautta ei saa syntyä tilannetta, jossa tietyt kysymykset jäävät esittämättä – sitten kohdassa neljä. Tietenkin meillä oli tässä aiheena se taloudellisten etujen ilmoitus. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Entä jurivaliokunnan kanta? Tutkitaanko tätä todella tarkkaan vai katsotaanko vain, onko paperit täytetty oikealla tapaa? Eli tässä meidän pitää kyllä olla tarkkana, koska tämä sanamuoto, että pitää vain katsoa osaamista, mutta myös henkilökohtaista riippumattomuutta. Tiedämme, että viime kerralla puhuimme paljon tuosta riippumattomuudesta ja miten se voidaan arvioida. Tässä pitäisi ottaa juuri valiokunnan työ tosissaan, koska suurta poliittista kiistaa siellä valiokunnassa käytiin. Joten meidän tulisi pohtia sitä, miten saataisiin hyvät kunnolliset suositukset niin, että ensi kerralla meillä on kaikilla sama käsitys siitä, mitä jurivaliokunta voi tehdä. Kohta viisi. Taidan olla samaa mieltä tässä valmistelijan kanssa. Tässä pohditaan sitä, miten saadaan aikaiseksi tuo kirje, jossa esitetään puolammeko vai vastustammeko tiettyjä sen ehdokasta. Minusta on ihan totta, että jos on selkeä enemmistö puolesta, niin se pitäisi sinne kirjeeseen laittaa. Ja sitten vähemmistökanta voitaisiin sinne myös ottaa, mutta tiedän myös, että näiden kuulemisten aikana keskusteltiin kovin paljon menettelystä. Siitä tarvitaanko yksimielisyys, pitääkö äänestää koko valiokunnassa kyllä tai ei. Tämäkin oli melko outoa keskustelua jossain vaiheessa. Meidän pitää selkeästi tietää, että jos joku ryhmä haluaa äänestyttää, niin silloin pitää kyllä äänestää. Se pitäisi silloin voida hoitaa vähän outoa, että tässäkin työjärjestyksen sääntöjä pystyttiin tulkitsemaan vähän. Tuo porsareikä on myös nyt tilkittävä. Kohta kuusi. Olen ihan samaa mieltä, että koordinaattoreiden päätöskirje riippumatta siitä, olenko yksimielisiä tai onko vähemmistön kantat äänestetään, se pitäisi ainakin julkaista. Se oli tästä, tällä kertaa myös joskus epäselvää. Haluaisin painottaa myös sitä, että määräajoista on pidettävä kiinni. Jos ne on siellä säännöissä, niin niistä ei aina pidetty kiinni. Joskus oli vähän viiveitä ilman hyvää syytä. Eli tässä pitäisi vähän tiukemmin suhtautua meidän omaankin toimintaamme, jos määräajat kerran ovat olemassa. Yhden asian haluaisin vielä lisätä tuohon kolmen tunnin kysymykseen. Onko kolme tuntia sopiva aika vai ei? Aivan selkeän salkun saaville komission jäsenille. Tämä varmasti riittää, mutta sitten kun on tämä uusi muoto uudessa komissiossa, oli tällaisia varapuheenjohtajia, joiden tehtäväkenttä oli valtavan laaja, joiden kuulemiseen liittyi monta valiokuntaa, kun samalla sanotaan, että pitää luoda vähän enemmän tilaa meppiä kohden vuoropuhelulle. Harvempi voi ehkä sitä kysymyksen, mutta Toisaalta varapuheenjohtajat vastaavat monesta valiokunnasta, eli jossain vaiheessa on hankalaa rajoittaa tätä kolmeen tuntoon, tuntiin. Tämä kolmen tunnin raja on nyt melko tiukka, mutta ehkä pitäisi saada siihen vähän jousto, erityisesti jos kyseessä on varapuheenjohtaja, joka vastaa monen valiokunnan toiminnasta, ja silloin kolme tuntia ei ehkä riitä. Tässäkin ehkä pitäisi lisätä vähän. Tämä olisi ainoa aihe, jonka haluaisin lisätä, mutta muuten kaikki tärkeimmät aiheet ovat siellä mukana. Vähän enemmän keskustelua kuitenkin kaivattaisiin siitä, että miten saataisiin muutama hyvä suositus Envinkin lausuntoon siitä, miten voitaisiin parantaa kuulemisia ensi kerraksi. Me kaikki varmasti niitä puolemme, mutta voimme niitä myös vähän parantaa. Kiitos. No, now Mr. Mazuronis. Kiitoksia sitten edustaja Mazuronis. Eh, thank you, chair. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän nyt liettuan kieltä. Nämä kuule, julkiset kuulemiset komission ja sen ehdokkaista ovat todellakin tarpeellisia ja välttämättömiä niin parlamentille kuin kansalaisille. Sopivatko prioriteetit yhteen tehtävien kanssa, sopiiko henkilö tehtäväänsä ja niin edelleen. Minusta meni liian kauan, kun joistakin ehdokkaista päätimme. Tämä johtui siitä, että jotkut jäsenvaltiot ehdottivat ehdokka- ehdokkaittaan liian myöhään tai liian myöhäisessä vaiheessa. Ehkä jatkossa olisi hyväksi, jos voisimme asettaa päivämäärän, aikarajan ehdokkaiden asettamiselle. Toiseksi uskon, että meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota Euroopan parlamentin pyyntöön korvata ehdokas tai vaihtaa salkkuja ja usko, uskon, että vastuuvaliokunnan lausunnolla pitäisi olla pakollinen luonne. Toiseksi uskon, että kun me yritämme sopia siitä, sopiko ehdokas tehtävänsä vai ei, meidän täytyy silloin kiinnittää enemmän huomiota tasa-arvoperiaatteeseen ja ottaa huomioon kaikkien poliittisten ryhmien mielipide riippumatta niiden koosta. Uskon, että jokaisen poliittisen ryhmän kannan pitäisi näkyä tässä hyväksymiskirjeessämme. Tämän halusin sanoa asiasta. Kiitos. Thank you now, Mr. Balzo. Kiitos, edustaja Balzo. Elnök úr, köszönöm a szót. A biztos Kiitos paljon puheenvuorosta. komission jäsen ehdokkaan kuuleminen on hyvin tärkeä osa koko prosessia ja hyvin tärkeitä sekin on otettu tässä esiin. Mutta ihan peruskysymyksiin minun tulisi tässä palata. Täällä valiokunnassa oletettiin, että jäsenehdokas tuntee perusperiaatteet omalta alaltaan ja tietää, mitä lainsäädäntöprosesseja on käynnissä komissiossa, mutta usein unohdamme sen, miten yksittäiset komission jäsenehdokkaat saavat tietyn salkun. Nythän prosessi ei ole sellainen, että jäsenvaltioita pyydetään esittämään ehdokasta hoitamaan tiettyä alaa. Voisimme kai olettaa, että nämä ihmiset tuntevat kuitenkin alan syvällisesti, mutta näin ei kuitenkaan aina ole. Siksi parhaiten selviät sellaiset komission jäsen ehdokkaat, jotka pystyvät esittämään asiansa hyvin, ovat hyviä esiintyjiä – he ovat saaneet hyvän briefauksen muutaman päivän aikana, mutta tässä järjestelmässä me voi oikeastaan olettaa, että ehdokkaat ovat varsinaisia osaajia juuri sillä alalla, joka heille on työkentäksi annettu. Kuulemisissa ja myös myöhemmin kyllä käyty vuoropuhelua, keskusteltu komission jäsenistä, niin Minulla on tullut ongelmana esiin sen, että voi olla, että komission jäsen ei halua vastata tiettyyn kysymykseen. Carmen Vella esimerkiksi sai kysymyksen, joka liittyi komission kunnianhimon tasoon, mitä tulee jätteiden käsittelyyn lainsäädäntö. Sitten oli minun vuoroni, esitin saman kysymyksen, sanoisitteko muutaman esimerkin, minäkään en saanut vastausta. No tästä voidaan jotain varmasti oppia. Ja olettaisin, että suurin ongelma kuulemisten yhteydessä on se, että jotkut kysymykset jäävät vallan ilman vastausta. Totta kai Prosessi on parannettavissa. Voidaan parantaa, mutta tämä on joka tapauksessa hyvä lausuntoluonnos. Ora, visto che... Kiitoksia. Otetaan huomioon, että meillä nyt on vähän aikaa, niin minäkin haluaisin muutaman huomion esittää tästä kokemuksesta, joita me olemme keränneet komissaarien kuulemisessa liittyen joihinkin aiheisiin, jotka eivät nousseet esiin keskustelussa, mutta jotka mielestäni ovat tärkeitä, jotta meillä olisi vähän enemmän selkeyttä näissä kuulemisissa. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin kuulemisten rakenteista, koska meillä täällä valiokunnassa kävi useita komission jäseniä, jotka vain osittain vastasivat meidän kysymyksiimme ja tämä järjestelmä, että on yksi kysymys, mutta ilman äh, mahdollisuutta lisäkysymykseen, on johtanut siihen, että joissakin kuulemisissa, kun ehdokkaalle kaksi minuuttia aikaa äh, vastata, niin hän käytti puolitoista minuuttia hyvin yleiseen vastaukseen, joka oli melkein palveluyksiköiden valmistele vastaus. Hän ei mennyt yksityiskohtiin ja sitten hän päätti puheenvuorossa 20-30 sekuntia ennen loppua. Meillä ei ollut mahdollisuutta saada kunnollista vastausta useista aiheista. Tämän rakenteen on muututtava. Ja sitten on eräs toinen asia, joka minun mielestäni on epäselvä. Se on tämä 24 tuntia. Bas Eichhout mainitsi tämän asian, samoin kuin kollega Patricello lausunnossaan. Ongelma on se, että mi- mistä lähtien nämä 24 tuntia lasketaan. Lasketaanko ne kuulemisen lopusta lähtien, siitä hetkestä lähtien, kun komission jäsen ehdokas on vastannut viimeiseen kysymykseen, vai pitääkö tämä kirje julkaista sitten, kun prosessi on päättynyt, eli kun puheenjohtajakokous on tehnyt päätöksen komission jäsenestä. Meidän täytyy siis nyt äm, päättää, että mistä lasketaan nämä 24 tuntia julkaisemisajankohtaan asti. Yksi asia on päättää tämä prosessi 24 tuntia kuulemisen lopusta ja toinen asia on se, että odotetaan, että puheenjohtajakokous tekee päätöksensä eli 24 tuntia sen jälkeen. Mielestäni lausunnossamme pitäisi jotain ehdottaa. Katsotaan sitten, mikä tulos on. Nyt kun ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin antaisin puheenvuoron, jos, sen vielä, jos komissio sen haluaa, komissiolle. Jos komissio haluaa asiaa kommentoida, sitä mitä me olemme sanoneet, mitä olemme lausunnossa ehdottaneet, ja sitten jatkamme. Eli annan puheenvuoron nyt komissiolle. Olkaa hyvä. Oui, bonjour. Catherine Renard du secrétariat. Catherine Renard, pääsihteeristöstä. Hyvää huomenta. Ihan lyhyesti vain haluan sanoa, että komissio valppaasti seuraa perussopimusvaliokunnan tekemää työtä ja tietenkin tätä teidän lausuntotyötämme myös. Komissio on aina rakentavassa hengessä osallistunut näihin kuulemisiin ja tietenkin puolamme sellaista, että toimittaisiin mahdollisimman avoimella tavalla ja tasapainoisella tavalla, niitä kaikkia arvioitaisiin samalla tavalla tässä sitten ihan lyhyesti, mitä tästä aiheesta voin tänään sanoa. Tulemme jatkossakin kuuntelemaan teitä varsin tarkalla korvalla kuulemisten yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt lopuksi sitten antaisin vielä puheenvuoron esittelijälle, jos hänellä on jotain lisättävää. Kollega Patricello. No, ihan vain lyhyesti meillä on mahdollisuus keskustella pian ja käsitellä kaikkia parannusehdotuksia tähän tekstiin, joka, joka, joka otan huomioon demokraattisessa osallistumisprosessissa. Niin, aikataulu, aivan, sanoo puheenjohtaja. Aikataulun mukaan tarkistusten jätön märkä aika on 30. maaliskuuta kello 12. Äänestämme tästä Envissä erityiskokoukset järjestämme 27. huhtikuuta Strasbourgissa. Äänestys Afkossa on 5. toukokuuta. Ja seuraavana kohta esityslistalle on komission jäsenen kuuleminen. Me olimme varmaan nyt sitten nopeampia äänestyksissä kuin ajattelimme, joten minä keskeyttäisin kokouksen ja jatkamme kello 11 ja kuulemme silloin komission jäsentä. Kiitoksia.

Dear colleagues, I think that it is... Hyvät kollegat, ehkä voisimme aloitella. Nyt lähdemme keskustelemaan komission jäsen Andrew Kaitisin kanssa. Keskustelu on osa jäsenneltyä vuoropuhelua, jossa käsitellään prioriteettia vuoden 2016 työohjelmaan. Kuten tiedätte, kaikki valiokunnan jäsenet tietävät, meillä on paljon lainsäädäntötyötä käynnissä. Lääkinnälliset laitteet, in vitro-diagnostiikka, lääkkeet, ihmiseläinlääkentieteessä, lääkerehu, viralliset tarkastukset, kloonaus, uuselintarvikkeet. Meillä on edessämme paljon työtä komission jäsenemme kanssa ja Tämä tilaisuus on varmasti erittäin hyödyllinen. Voimme nyt esittää toivomuksiamme komission suuntaan. Ajattelen seuraavaa työohjelmaa. Ensi vuoden työohjelmaa siis. Kuten tiedätte, vuoden 2015 työohjelman kanssa oli joitain ongelmia, jotka liittyvät vuoden 2014 erityispiirteisiin, kun kyseessä oli vaalivuosi voimme lähteä liikkeelle. Yleensä tällaiset kokoukset hoidetaan niin, että ensin saadaan alustuspuheenvuoro komission jäseneltä ja sitten kaksi kyselykierrosta. Ensimmäisellä kierroksella ryhmien edustajat ja ensimmäisten vastausten jälkeen valiokunnan jäsenet saavat mahdollisuuden – esittää kysymyksiä. Annan heti puheenvuoron teille komission jäsen Andrew Kaitis alustuspuheenvuoroa varten ja sitten myöhemmin kuulemme kysymykset. Olkaa hyvä. Äh, <clears throat> Chairman. Puheenjohtaja, arvoisat ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan jäsenet, olen erittäin iloinen voidessani tänään käydä läpi eri kysymyksiä, yhteisen edunalaisia kysymyksiä teidän kanssanne, mitä tulee terveyteen ja elintarviketurvallisuuteen. Noin viisi kuukautta on nyt kulunut sen jälkeen, kun uusi komissio alkoi työnsä. Sitten olen tutkinut puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat ja yhdistänyt tavallaan kirjeeseen, jossa kuvattiin minun vastuualani. Olen kokoustanut kollegoiden kanssa, Euroopan kansallisten parlamenttien kanssa, ministereiden ja muiden sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, sekt- äh, kansalaisyhteiskunta ja niin edelleen. Ja tuloksena näistä yhteenotosta ollaan laitut listan prioriteeteista. Ja täällä on kaksi pääpoliittista pilaria, terveys ja elintarviketurvallisuus, jonka ta, jota aion seurata komission kauden loppuun asti vuonna 2019. Toivottavasti tulevaisuudessa pystymme pitämään säännöllisiä, laatimaan säännöllisiä kertomuksia ja raportteja terveydentilasta Euroopassa mukaan lukien elintarviketurvallisuustilanne ja yleiskuvaus terveyteen ja elintarviketurvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä kaikissa jäsenvaltioissa. Loppujen lopuksi tämän pitäisi optimoida Euroopan tason myöntämää lisäarvoa. Nyt haluaisin tänään kertoa teille näistä prioriteeteista, joita olemme sisäisesti hienosäätämässä. Haluaisin sanoa, että sisäisesti meillä on kaksi osaa, elin, elintarvike- ja terveysprioriteettia, ja molemmissa työ etenee. Haluaisin keskustella te varapuheenjohtajan ja kollegion kanssa näistä kysymyksistä, ja sitten kertoa tästä laajemmin ja pyytää teidän valiokuntaanne ja kansalaisjärjestöjä käsittelemään näitä asioita vielä yksityiskohtaisemmin, mutta ensin haluaisin muistuttaa siitä, minkä takia me kaikki olemme täällä ja mikä on meidän perusroolimme eurooppalaisina poliitikkoina Tämä liittyy samaan rakenteeseen, tai me olemme toimineet samassa rakenteessa, meidän, meitä sitovat samat sopimukset. Haluaisin kiinnittää huomionne aivan erityisesti 168 artiklaan unionin toiminnasta. Siellä parlamentti, neuvostokomissio ja jäsenvaltiot. Niiltä vaaditaan varmistamaan korkean tasoinen terveydensuojelu, mitä tulee määritelmiin ja täytäntöönpanon kysymyksiin, ja tämä pitää näkyä kaikessa unionin politiikassa ja toiminnassa. Tämä on yhteistä, vastuutamme. Meillä on tietysti erilaisia näkemyksiä, mm, saattaa olla, mutta minulle tärkeää ovat prioriteetit presidentti Junckerin, puheenjohtaja Junckerin tehtävänkuvauskirjeestä, ja jonka parlamentin on hyväksynyt, ja teidän vastuullenne kuuluu ohjelma, jonka mukaan teidät valittiin te edustatte äänestäjä, mutta tällainen yhden, meillä yhteinen tekijä on, että me palvelemme kaikki Euroopan kansalaisia. Me haluamme varmistaa, että viiden vuoden kuluttua ihmiset näkevät todellisia muutoksia ja parannuksia elämässään. Erittäin konkreettisesti ajatellen haluaisin, että pyrimme sulkemaan erilaisia kuiluja jäsenvaltioiden keskellä ja niiden sisällä. Esimerkiksi elinjään odote ero voi olla 8,4 vuotta maiden välillä, kun ajatellaan korkeimpia ja alhaisempia tasoja. Tätä tarvitaan niin, että seuraavissa vaaleissa emme pysty pelkästään näyttämään, että olemme saaneet aikaan myönteisiä muutoksia, vaan että meidän ei tarvitse pelätä sitä, että ääriliikkeet nousevat. Olen va- nämä minun prioriteettini liittyvät juuri teidän äänestäjiennekin tarpeisiin ja huonaaneisiin. Haluaisin alkaa terveyskysymyksistä ja prioriteeteista. Näihin kuuluu ennaltaehkäisy, promootio, edistäminen ja suojelu, kun toimitaan pääriskitekijöitä vastaan. Pyritään vähentämään kroonisia tauteja, terveydenhuoltojärjestelmät, mikrobilääkeresistenssikysymys ja miten suojellaan kansalaisia rajat ylittäviltä uhilta. Kun olin täällä kuusi kuukautta sitten, kerron parlamentille, että minun lähestymistapani perustuu kolmeen p protection, promotion, prevention. Kuolleisuusluvut eri syistä johtuen aina ovat liian korkeita, mutta minun tavoitteeni on toimia riskitekijöitä vastaan ja rohkaista kollegojani komissiossa täysin integroimaan terveyskysymykset kaikkeen politiikan tekoon. Me kaikki tiedämme nämä riskitekijät, tupakka, alkoholi, fyysinen toimimattomuus, epäterveelliset eli ruokatavat, ylipaino, stressin hallinta. Meidän haasteenamme on vähentää näitä riskejä niin, että voidaan vähentää myös tautien, kroonisten, erilaisten kroonisten tautien esiintyvyyttä Tämän takia haluaisin edistää johdonmukaisempaa poliittista lähestymistapaa näissä toimissa ja eri keskusteluissa, joita on viime vuosina käyty terveysasioista EU:ssa. Olen alkanut joukon sidosryhmätapaamisia. Esimerkiksi on tällainen alkoholi- ja terveysfoorumi, ruokavalio- ja liikkumistoimintafoorumi on perustettu, vaihdetaan mielipideitä siitä, mihin, mitä EU vielä voi näillä eri alueilla tehdä. Tulen keskustelemaan alkoholipolitiikasta ja ravitsemuspolitiikasta terveysministerin kanssa ensi kuuka, kuussa epävirallisessa terveysministeriön kokouksessa. Ja tietenkin odotan mielenkiinnolla parlamentin päätöslauselmaa alkoholista. Ymmärtääkseni se pitäisi hyväksyä huhtikuussa. Lisäksi tulen rohkaisemaan ja kannattamaan jäsenvaltiota, jotta ne antaisivat nopeasti äh, antaisivat mahdollisuuksia kansalaisen seulontaan, diagnooseihin ja hoitoon ja to- rokoteohjelmiin. Meidän tarkoituksemme on auttaa jäsenvaltioita kehittämään yhdenmukaistettua tai integroitua terveydenhuoltojärjestelmää ja vähentämään ennenaikaisia kuolemantapauksia. Sitten terveydenhoidon saatavuudesta, tehokkuudesta ja kestävyydestä, niin kuin minä jo sanoin, tehtävä kirjeeni on yksis suuntaviivoista, niin puheenjohtaja Juncker pyysi minua keskittymään terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arviointiin, ja näin tulen tekemään. Johtuen tästä toiminnasta toivomme saavamme paremman kuvan siitä, kuinka terveydenhuoltojärjestelmämme toimivat. Me haluamme kehittää maakohtaisia äh, ja rajat ylittävää tietoa. Tätä kautta voi Tämä voisi tukea jopa Euroopan talouden ohjausjaksoa. Uusi asiantuntijaryhmä Terveydenhuoltojärjestelmän toimivuudesta alkoi työnsä marraskuussa. Se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja tunnistaa tällaisen metodologisen puitteiston, jotta voivat tätä kautta auttaa arvioinnissa. Loppujen lopuksi me haluamme tietää, milloin voimme saada aikaan parannuksia, mitä tulee edistämiseen ja ennaltaehkäisytoimintaan, samoin miten voimme vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja mitä kansallisia ja EU-välintä voidaan käyttää, että saadaan aika myönteistä toimintaa. Haluan mainita myös direktiivin potilaiden oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Näin kansalaiset pääsevät paremmin terveydenhuollon, laadukkaan terveydenhuollon piiriin kautta EUn. Yksinkertaisesti tämä direktiivi ei osoita vain sitä, että kansalaisilla on oikeus mennä johonkin muuhun EU-maahan hoitoa varten ja saada myös korvaukset tästä. Tässä luodaan myös uudenlaisia yhteistyömuotoja EU-tasolla siinä, miten terveydenhuoltojärjestelmähuolto toteutuu. Direktiivin pohjalta haluaisin laajentaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken koskien sähköisiä terveyspalveluita ja terveysteknologia-arviointia. Haluaisin myös rohkaista jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja miettimään, miten voitaisiin käyttää innovatiivisia lääkkeitä ja miten voitaisiin avoimella tavalla hinnoitella lääkkeitä. Tämä on sellainen kysymys, e, joka on tärkeä myös monille teistä. Sitten sitten mikrobilääkeresistenssistä. Lääkärinä tiedän, että meidän täytyy edelleenkin määrätä mikrobilääkkeitä. Se on olennainen osa välineistöä, kun taistellaan eri tautoja vastaan. Tietenkin olen tietoinen myös siitä, että hoidon tehokkuus on vähentynyt johtuen liikakäytöstä ja väärinkäytöksistä. Kaksi aloitetta, jotka liittyvät mikrobilääkeresistenssiin, ovat olleet jo keskustelun alla parlamentissa Lääkerehuehdotus on tällainen, samoin toinen koskee eläinlääkkeitä. Mitä tulee lääkerehuun, olen iloinen siitä, että ehdotut toimenpiteet tätä vastaan erityisesti kielletään ennaltaehkäisevä kä- käyttö näiden lääkkeiden kohdalla rehussa. Tämä kaikki on vahvaa tukea Tästä on tehty myös toimintasuunnitelma, mutta se raukeaa ensi vuonna. Siksi aion kutsua koolle korkean tason konferenssin, jossa käsitellään mikrobilääkeresistenssiä ja mietitään, mi- mihin lisätoimiin pitäisi vielä ryhtyä ja mihin voitaisiin ryhtyä. Toivottavasti jatkossakin tuette minua toiminnassani tällä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Sitten vielä terveysuhista pitää suojella kansalaisen äh, terveysuhilta. Se on ihan avainalaa yhteisessä vastuussa. Me olemme varmiit tukemaan EUn kykyä toimimaan kriisitilanteissa mukaan lukien erilaiset pandemiat. Nyt olemme oppineet Ebola taudin purkauksesta Läntisessä Afrikassa. Me haluamme olla valmiita suhtautumaan mihin tahansa rajat ylittävään terveysuhkaan Euroopassa. Olemme juuri alkaneet, alkaneet yhteisen hankintaprosessin jäsenvaltioiden kanssa, kun osataan henkilökohtaisia suojavarusteita sairaaloille, niin ne voivat turvallisesti hoitaa potilaita, jotka ovat kärsivät ebolasta tai muista infektiotaudeista jäsenvaltiot voivat jatkossakin käyttää tätä välinettä minun kaudellani sitten prioriteetteina elintarviketurvallisuuden alalla. Näitä on muun muassa kriisinhallinta, elintarviketurvallisuus, parempi sääntely, tarkistetaan päätöksentekoprosessia geneettisesti muunneltun organismien kohdalla, mikrobilääkeresistenssi, josta jo äsken puhuin, hormonaaliset haitta-aineet, kloonaus, eläinten hyvinvointi ja elintarvikkeiden merkinnät ja tarvikkeiden tuhlaus. Nyt sitten hiukan enemmän näistä kysymyksistä. Kriisinhallinta, elintarviketurvallisuus ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä minulle salkussani. Haluaisin alkaa ensimmäisestä tehtävästä, joka minulle jonka puheenjohtaja minulle antoi. Halusin varmistaa, että komissio on aina valmis tekemään oman osansa, kun se tukee EUn kykyä pärjätä kriisitilanteissa. EU:ssa on maailman korkeimmat elintarvikestandardit käytössä. Kaikkein tärkeintä minulle on varmistaa, että pidämme kiinni tästä asemasta ja pystymme hoitamaan mahdolliset kriisit. Toinen tehtäväni on kunnioittaa komission sitoumusta vähentää liiallista byrokratiaa erilaisissa menettelytavoissa, mitä tulee elintarvikealan toimijoiden toimijoita. Tässä on tärkeää myös se, että elintarvikkeiden tuotteet, jotka ei täytä sääntöjämme, jotkut eivät noudata meidän sääntöjämme ja toimivat jopa vilpillisesti sitten, kun olemme vieneet loppuun tarkistusten uudelleenkäsittelyn koskien virallisia valvontoja. Aion erityisesti käsitellä sääntöjen vastaamattomuutta epäturvallisia ja vilpillisiä tuotteita, joita tulee erityisesti kolmasta maista yhä enemmän tällaiset vilpilliset käytännöt ovat sellaisia kysymyksiä, tarvitaan tukea myös tulli, viranomaisilta, verotarkastajilta, Olafilta ja muilta. Sitten GMO-kysymykseen onnistuimme sopimaan, miten suhtaudutaan GMO-viljelyyn. Haluaisin kiittää jälleen kerran parlamenttia siitä, että se on löytänyt yhteisiä ratkaisuja. Seuraava haasteeni, haasteeni on hyväksyä geneettisesti muutetut organismit elintarvikkeiksi ja rehuksi. Tässä tarkastetaan päätöksentekoprosessia ja tämä työ on jo meneillään. Työ viedään loppuun ja tehdään julkiseksi ensi kuun lopussa. Loppuun mennessä EU on toistuvasti tai sitä on toistuvasti pyydetty täyttämään kansallisten odotuksia haluan rakentavaa vuoropuhelua parlamentin kanssa ja toivottavasti lopulta löydämme ratkaisun, joka antaa tämän vastuun demokraattisesti valituille hallituksesten hormonaaliset haitta-aineet. Vasta kaksi viikkoa sitten asiaa käsitellä täysistunnossa haluaisin toistaa, että haluan toimia tässä nopeasti ja asettaa kansalaisten terveyden ihan ykkösasiaksi. Vaikutusarviointi on jo meneillään. Toivon, että te jatkossakin lisäätte ihmisten tietoisuutta näistä kysymyksistä. Pyytäisin teitä osallistumaan keskusteluun 23. huhtikuuta. Tästä tullaan pitämään myös julkinen konferenssi myöhemmin. Ensimmäiset keskustelut alkavat muutaman päivän kuluttua. Mitä tulee eläinten hyvinvointiin, tämänhetkinen eläinten hyvinvointistrategia päättyy tämän, tänä vuonna. Suurin osa siitä on jo täytäntöönpantu. Näin EU on globaali malli, mitä tulee eläinten hyvinvointistandardeihin, mutta olen tietoinen siitä, että on jäljellä olevia kysymyksiä, joita, joihin pitää vielä puuttua ja elin eläinten ter- hyvinvointi on tärkeä kysymys. Se on myös arkoluottainen kysymys siinä. Meidän pitää ottaa huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot lähtien siitä, miten uudistetaan strategiaa tai ehdotetaan ehkä uusia laki, lakeja, jotta voidaan paremmin käyttää toissijaisuusperiaatetta hyväksi. Kun strategian loppu, loppu lähenee, pohdimme myös tulevia toimenpiteitä, mutta varmasti ymmärrätte, ennen kuin voin edetä yhtään pidemmälle asiassa, minun täytyy kiinnittää kollegoini huomio komissiokollegiossa tähän kysymykseen. Vielä lopuksi muutama sana elintarvikkeiden merkinnöistä. Kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota elintarvikkeiden alkuperään. Tämä on lisääntynyt vain viime vuosina. Parlamenttikin on ilmaissut sen, että pitää parempana lakisääteistä alkuperämerkintää, mitä tulee jalostettuun lihaan. Kuitenkin tutkimustemme mukaisesti kuluttajat eivät halua maksaa lisää hintaa tällaisesta tiedosta. Tämän takia toistaiseksi en ole täysin vakuuttunut siitä, pitäisikö tai voisinko edes ehdottaa lakisääteistä tai merkintävelvollisuutta EU-tasolla puheenjohtaja. Ennen kuin lopetan, haluaisin sanoa vielä muutaman sanan joistakin meneillään olevista kysymyksistä, jotka ovat läpikäymässä lainsäädäntöprosessia. Ensinnäkin uuselintarvikkeet ja kloonaus. Ehkä muistatte, me olemme jo keskustelleet kloonauksesta helmikuun lopussa. Mitä tulee uuselintarvikeehdotukseen, tämä on nyt ensimmäisessä käsittelyssä trilogeissa. Toivon, että löydetään kompromissi ja komissio pystyy tukemaan meitä joissakin jäljellä olevissa kysymyksissä. Sitten vielä lopuksi tärkeä kysymys vielä mainitsisin lyhyesti EUn ja USAn transatlanttisen kaupan ja investointikumppanuuden. Haluaisin jälleen toistaa kantamme ei mitään kompromisseja tulla tekemään Euroopan elintarviketurvallisuusstandardeista. Me emme käy kauppaa elintarviketurvallisuudella korkealla tasolla, jonka olemme saaneet aikaan näin palvellen kansalaistemme etuja. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, olen nyt kertonut laajat suuntavat prioriteeteista, niin näillä 12 riippuvalla alueella, mutta ennen kuin lopetan puheen, niin haluaisin muistuttaa siitä, että yhtenä tavoitteemme on parantaa terveyttä, elintarviketurvallisuutta koko Euroopassa ja sen kansalaisille. Tämä on raskas vastuu ja meidän kaikkien pitää tehdä parhaamme, jotta tämä, tässä onnistutaan. Uskon, että viiden vuoden kuluttua pystymme sanomaan ei, että me halusimme näin toimia, vain että me näin teimme. Nyt odotan teiltä kannanottoja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitoksia. Thank you, Commissioner, for these uh, uh, introductory statements. Kiitos komission jäsen tästä alustuksesta. Kiitos myös siitä, että otitte esille kaikki ne asiat, jotka liittyvät teidän salkkuun. Ne Kaikki avoin olemat kysymykset myös. Nyt lähdetään ensimmäiselle kysymyskierrokselle. Petelise, EPP. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos komission jäsen tästä alustuksesta. Voisin lyhyesti ottaa pari seikkaa esiin. Ensinnäkin vähän aikaa sitten valiokunta hyväksyi selkeällä tarkistuksella sen, että elintarvikkeiden ravintosisällöt pitäisi selvittää tarkemmin nyt sanotaan, että kun merkitään elintarvikkeet elintarvinnan merkintä asetuksen mukaan, sanotaan kuinka paljon sokeria, kuinka paljon kaloreita siellä on, niin näitä tietoja ei enää tarvita. Eli Elisabetta Gardini puhuu tästä varmasti enemmän, mutta pyytäisin teitä lukemaan tämän hyvin tarkkaan ja sitten tekemään ehdotuksen nykyasetuksen muuttamiseksi. Toiseksi prioriteettina puhuttiin Kiitos siitä antibioottiresistenssi kysymyksestä. Meillä on kolme lainsäädäntöehdotusta nyt pöydällä. Nämä ovat hyviä tärkeitä ehdotuksia ja edustaja Grostetin kanssa olemme puhuneet siitä, että voimme tukea niitä, vähän täsmentää ja vahvistaakin. Tämä on välttämätöntä, koska nähdään yhteydessä eläinten ja ihmisten terveys ja ongelmia eläinlääkkeessä markkinan alalla varmasti on. Mutta olemme kuulleet myös maanviljelijöiden valitukset, joiden mukaan he sanovat, että kaikenlaisia tarkastuksia esitetään on vähennettävä antibiootin käyttöä ja tiettyjä antibiootteja ei eläinten lääkinnässä voida enää käyttää. Mitä te- tehdään ihmisten terveydenhoidossa? Itsekin olin lääkäri ja sanoisin, että antibioottien käyttö ihmisten lääkehoidossa on asia, johon on suhtauduttava hiukan kriittisemmin. Ensi katsomalta voitaisiin ajatella, että tässä on kyse jäsenvaltioiden tehtävistä, mutta onhan tässä meillekin tehtävä. Oikeusperusta on sisämarkkinat, kun puhutaan eläinlääketieteestä, mutta myös ihmisten terveydestä. Artikla 168. Ihmistenkin terveyden osalta on jotain tehtävä. Jos katson nyt komission ehdotusta markkinaeksklusiivisuuden osalta, ja tässä puhutaan eläinlääketieteen antibiooteista, niin kyllähän ihmistenkin terveydenhoidossa tarvitaan uusia antibiootteja. Kipeästi on esitettävä, miten saadaan teollisuus kehittelemään uudenlaisia antibiootteja. Ja jotkut ehdotukset, jotka ovat siellä – eläinlääketieteen puolella voitaisiin ehkä ottaa myös meidän lääketieteemme puolelle. Ja olisi hyvä, jos mahdollisimman nopeasti voisimme saada tältäkin saralta ehdotuksia. Kiitos. Kiitos paljon. SED-ryhmän nimessä Matias Grote. No. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Jos katsotaan työohjelmaa, niin se on varsin laihanlainen se, mitä me voimme tänä vuonna odottaa, mutta sitä huolimatta Meillä on aika monta suurta asiaa edessämme. Mainitsitte TTIPn. Me olimme valtuuskuntamatkalla Yhdysvalloissa viime viikolla ja me tulimme kaikki varsin, varsin rauhallisena takaisin, koska siellä he, toisella puolella Atlantia olla, ei olla niin niin innostuneita TTIPstä kuin ajatellaan. Ja silloin kun kyse elintarviketurvallisuudesta, niin siellä ei laisinkaan liikuta hormonilihaa, kloonaus. En minä oikein tiedä, mistä me löydämme yhteisymmärryksen, joten nämä ovat varmasti jännittäviä kuukausia, mutta koskapa innostus on rajallista Atlantin toisella puolen, niin kyllä minä vähän hidastaisin vauhtia myös julkisessa keskustelussa ja ihan rauhassa katsoimme, mitä neuvottelut tuovat tulossaan, koska kyllä tähän menee vielä hyvin paljon aikaa. Meidän ryhmällemme eh, on erittäin tärkeää pääsy terveydenhuollon pariin eh, Meillä oli keskustelu kaksi kuukautta sitten täysistunnossa. Meidän pitäisi nyt puhua vähän konkreettisemmin. Tiedän, että komissio ei voi puuttaa kansallisiin järjestelmiin, koska ne e, hoidetaan kansallisesti, mutta terveysteknologia arvioinnit. Tiedän, että komissio on tässä hyvin pitkällä ja kyllä siihen pitäisi nyt vielä vähän panostaa, katsoa, miten sitä kautta voidaan varmistaa, että lääkkeistä tulee edullisempia ja että lääkkeiden saanti myös varmistetaan. Puhuimme tästä hepatiitti C äh, valmisteesta, jonka hinnat äh, nousivat räjähdysmäisesti. Ja tämä on myös testi siitä, mitä markkinat kestävät ja mitä kuluttajat kestävät. Siksi meidän pitäisi järkevällä tavalla varmistaa, että nämä lääkkeet pysyvät sellaisena, että niistä voidaan maksaa. Vielä muutama sana teiltä rajat ylittävistä terveydenhuoltopalveluista. Tässä olemme tehneet suuren harppauksen, mutta miten tämä tulevaisuudessa sitten toteutetaan? raja-alueet olivat ennen reunalla, nyt ne ovat keskellä. Miten tästä voidaan hyötyä? Ehkä voisitte muutaman sanan siitä sanoa. Ja sitten vielä pyyntö minulta meillähän oli tämä Kontagan skandaali 60-luvulla. Meillä on vielä 90 900 tapausta eh, Euroopan unionissa, jotka tällaista lisenssi, äm, asia, eh, lisenssilääkkeistä saivat haittoja. Miten näitä 900 ihmistä voidaan auttaa, että heidän eh, eläintilanteensa voitaisiin parantaa? eikä tässä nyt haluta mennä, puuttua historiaan, mutta jotain tehdä, jotta nämä 900 ihmistä, jotka vielä saivat haittoja tästä, että heitäkin autetaan ja että nämä jäsenvaltiot, yhdistyneet kuningaskunnan Espanja ja Ruotsi, siellä nuo henkilöt ovat, että, että siellä saadaan aikaan yhteisymmärrys. Mm ehkä yhdessä neuvoston kanssa päästään yhteisymmärrykseen, joka ei ole byrokraattinen. Kiitoksia oikein paljon sitten Esiarasta Pieka. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, sen en usko, että tämä on ollenkaan vaatimaton työohjelma. Se on todella laaja, todella tiivis ja siihen tarvitaan monenlaisia ponnistuksia. Voin sanoa tämän, koska ajattelen tässä kokemuksia, jotka liittyvät tähän toiseen osaan komissaarin työtä. Lainsäädäntösäädöksiä laaditaan, niitä esitellään – aikarajoista ilmoitetaan, sitten tehdään aikarajat täytäntöönpanon puolesta ja sitten asiat voivatkin mutkistua. On monia ongelmia, jotka liittyvät täytäntöönpanoon direktiiveissä. Yritämme uusia lähestymistapoja, mutta ennen kuin alamme uuden, uuden toimintatavan, meidän pitää viedä loppuun e-, jäljellä olevat säädökset. Esimerkiksi tupakkadirektiivi viime kaudella todella ratkaiseva lainsäädäntö sitten kansanterveyskysymykset, minun ei täydy vakuuttaa teitä siitä, kuinka vaarallista tupakka on niin tupakoitsijoille kuin passiivisellekin tupakoitsijoille. Jos direktiivi, direktiivissä on mukana tiettyjä täytäntöönpanosäädöksiä, minulla on kysymyksiä näistä täytäntöönpanosäädöksistä. Siinä määritellään ää, askit, ai, si, eri ainesosat ja niin edelleen, kuinka suuria määriä voi olla eri aineita. kysymykseni liittyy menettelytapaan, kun hyväksytään täytäntöönpano säädökset ja miten sitten valvotaan asiaa jatkossa. Monia viivästymisiä tapahtuu, siksi kysynkin seuraavaa. Aikooko, pystyykö komissio hyväksymään direktiivi, direktiivin kohdalla ajoissa täytäntöönpano säädökseen, että pystyykö komissio valvomaan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Jos komissio ei tähän pysty, otatteko huomioon mahdollisuuden muuttaa direktiiviä sitten niin, että annettaisiin enemmän aikaa täytäntöönpanolle? Me haluamme toimia tehokkaasti, mutta jos me haluamme tätä, niin silloin kyse ei ole siitä, että hyväksytään lakisäädöksiä. Tässähän täytyy keskittyä täytäntöönpanoon paikan päällä. Täytäntöönpanosäädökset direktiivien kohdalla pitä, niille pitäisi antaa tarvittava prioriteetti. Onko teillä päivämääriä, mitään lisätietoja näistä kysymyksistä? Onko mitään esteitä tai hankaluuksia ollut täytäntöönpanosäädösten kohdalla direkti, tupakkadirektiivin yhteydessä? Toiseksi, onko teillä mitään tietoja, missä määrin täytäntöönpano on edistynyt eri jäsenvaltioissa? Kiitos. Kiitos oikein paljon Alderyhmän nimissä edustaja Meissner. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia hyvä komission jäsen siitä tulitte tänne ja selityksistänne. Meillä on kaksi kysymystä, eh, mukaan lukien yksi kollegan kysymys ja kommentti. Aloitan tästä kommentista. Olen samaa mieltä epäilyksistänne. Onko todellakin tarpeen, että on eh, jalostetun lihan pakollinen alkuperämerkinnä enemmistö? Täällä parlamentissa oli sen puolesta, mutta minä olen teidän huolienne ta- takana. Nyt kysymys 7. maaliskuuta komissio mm, päätti vätää pois avoimuusdirektiivin, joka liittyy eh, lääkkeiden hinnoitteluun. Tärkeät tavoitteet eh, olivat tässä taustalla. Kaikkia niitä parlamentin tuki ensimmäisen käsittelyssä ja eh, esittelijä ja varja, esittelijät, jotka edustivat enemmistöä poliittisista ryhmistä myös tällä kaudella. Siihen liittyi nopeampi potilaiden pääsy uusiin eh, hoitomuotoihin, joissa liittyivät innovatiiviset lääkkeet ja korvaukset jäsenvaltioilta. Eh, toiseksi säästöt kansallisille terveydenhuoltojärjestelmille, eh, nopeampia korvauspäätöksiä Mm, geneerisissä lääkkeissä ja paremmat markkinaympäristö lääketeollisuudelle, joka on tärkeä ala Euroopan kilpailukyvylle. Ovatko tällaiset tavoitteet vielä tärkeitä komissiolle? Jos niin on, niin aikooko komissio uudelleen muotoilla ehdotuksensa kokonaisuudessaan tai osittain, ja jos kyllä, niin milloin? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy lääkinnällisiin laitteisiin. Tiedän, että tämä ei ole täysin teidän toimivaltu lastenne, se on kolleganne asia, mutta lääkärinä olette hyvin kiinnostuneita tästä asiasta, sen tiedän, joten kysymykseni on, mitä mieltä olette lääkinnällisten laitteiden kehityksestä? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Koneska QE-ryhmästä. Pane předsedo, vážený pane komisaři, já by... Kiitos puheenjohtaja. komission jäsen. Kiitos alustuksestanne. Tämä on todella hyvä esitys, kun on kovin rohkea laittaa tämä paperille, että voi myöhemmin, voimme myöhemmin esittää siihen liittyviä kysymyksiä. Kolme täsmällistä kysymystä. En halua käyttää liikaa aikaa, joten en esitä henkilökohtaisempia kommentteja, mutta tässä kolmen Pn ajatuksessa edistää, suojella, ennalta, ehkäistä. Tässä on mukana myös osallistumisajatus. Eli miten se voisi toimia, kun ajatellaan ensimmäistä kansalaisaloitetta, joka koski oikeutta veteen. Ja toinen kysymys jonka mainitsitte ensimmäisellä ne täällä, mutta siellä ei löytänyt tietää kuitenkaan mihinkään asiakirjaan. Yhteistyö ja osallistumismahdollisuus potilasjärjestöille. Potilasjärjestöt ovat keskeinen tekijä terveydenhoidon alalla. Ja näihin potilasjärjestöihin kiinnitetään kaikkialla Euroopan unionissa aivan liian vähän huomiota. Voitaisinkohan työohjelmaan sisällyttää ajatus potilasjärjestöjen roolista? Saataisinkaan siihen selkeät säännöt? Me ainakin arvostaisimme niitä. Vähän samantyyppisesti kuin interparlamentaarinen ryhmä, joka käsittelee terveydenhoitoa. Tämä liittyy siihen, miten voidaan huolehtia – terveydenhoidon saatavuudesta kaikille. Tämä asia pitäisi saada varmasti työohjelmaan, jotta työohjelmalle saadaan enemmän tukea, ehkä myös puheenjohtajan valtion ohjelmaan, jotta voitaisiin realistisesti nähdä, että tästä tulee keskeinen aihe. Ja lopuksi vielä mainitsitte muutamia uhkia, joita kohtaamme, vaaralliset sairaudet, joihin kuuluu mukaan tuberkuloosi. Mutta sosiaaliset tekijät vaikuttavat tuberkuloosin leviämiseen. Näettekö tämän yksinomaan terveydenhoitokysymyksenä vai näettekö muita mahdollisuuksia estää taudin leviämisen heikommassa asemassa olevien kansalaisten joukossa? Mr. Chairman, and I first would like to thank the Commissioner. Puheenjohtaja, kiittää ensin komission jäsentä. Hän otti esille joitakin vastuualueen kysymyksiä ja arvostan kovasti, että pyydätte laajalti käsittelemään salkkuanne niin täällä. Haluaisin ottaa esille kolme kysymystä ja haluaisin niistä hiukan enemmän selkeyttä teiltä. Ensinnäkin TTIP-kysymys olen nyt jo vähän enemmän ja enemmän hämmentynyt tilanteesta. Aina kun komission jäsen puhuu TTIPistä, he aina korostavat sitä, että mitä tulee Euroopan standardeihin minun vastuualueelle, niistä ei keskustella, niistä ei voi edes neuvotella. Ja tekin sanoitte taas, ei mitään kompromisseja elintarviketurvallisuusstandardeista. Kun puhuu sitten ympäristöasioista vastaavalle komissaarille, mitään kompromisseja ei tehdä ympäristökysymyksistä. Mutta samanaikaisesti Malmström myöntää, että TTIP-neuvottelut eivät ole mitkään normaalit kauppaneuvottelut, koska tuskin on mitään tulliesteitä e- USA ja EUn välillä. Siksi Malmström jo sanoi, että tässä juuri on kyse siitä, että keskustellaan standardeista ja niihin liittyvistä säännöistä. Jos jokainen komissaari sanoo, että minun salkussani näistä ei voida neuvotella ja mitään kompromisseja ei tulla tekemään, niin ennen nämä nyt ymmärrä, mistä oikein puhutaan. Voisitteko hiukan selventää tätä asiaa, koska minulla on sellainen tuntemus, että keskustelua kyllä käydään standardista. Miten te ja kaikki teidän kolleganne voivat sanoa, että teidän omissa vastuualueissanne tällaista kompromissin tekoa ei voi olla, koska jos näin on, niin on parempi ehkä lopettaa neuvottelu. Tämä T-tyypistä sitten eläinten hyvinvoinnista. Kuulin teidän sanovan, että tämä on vähän tällainen arkaluontoinen kysymys, toissijaisuusperiaate, täytyy, mitä aina täytyy puhua kollegojen kanssa ja niin edelleen. Mutta vedän sen johtopäätöksen, että tämä ei ole tämän vuoden työohjelmassa mukana. Tiedän, että on jäsenvaltioita, jotka pyytävät, että komissio laatisi uutta lainsäädäntöä. Antaisin merkkejä tästä ja aina kuulen, että sanon, että kyllä tämä on arkaluontoinen sensitiivinen kysymys, sitä pitää puhua ja periaatteeseen vedotaan, mutta muistuttaisin kuitenkin, että Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että kun harjoitetaan liikenne, sisämarkkina, tutkimus, maatalous, teknologian politiikka, avaruuspolitiikka ja niin edelleen. Unionin jäsenvaltiot tulevat, koska eläimet ovat tuntevia olentoja, kiinnittävät täysin huomiota eläinten hyvinvointikysymyksiin. Miksi sitten yhtäkkiä näin selkeä sääntö, joka löytyy Lissabonin sopimuksesta, miksi se onkin sensitiivistä, liittyy toisuusperiaatteeseen, niin sitä puhua kollegojen kanssa. Me odotamme teidän toimivan eläinten hyvinvoinnin kohdalla, ja te sanotte, että te ette sano, että teidän, aiotte näin tehdä, vaan sanotte, että täytyy puhua asiasta. Haluan hiukan enemmän selkeyttä siitä, mitä aiotte tehdä. Ja ihan yksinkertainen esimerkki, kun me puhumme kloonauksesta, jo, jos EFSAkin sanoo, että kloonaus aiheuttaa kärsimystä eläimille, silloin mielestäni on tekopyhää, että komissio vieläkään ei puolla sitä, että säänneltäisiin asiaa jälkeläisten kohdalla, koska tämä aiheuttaa kärsimystä eläimille ja sääntöjen mukaan EU e pitäisi toimia, mutta te ette näin kuitenkaan tee, joten haluaisin vaatia teiltä enemmän kuin sanotte sen, että puhutte toissijaisuusperiaatteesta. Tässähän on ydinarvoista kyseessä ja tämä löytyy Lissabonin sopimuksen teidän pitäisi toimia. Sitten elintarvikkeiden merkinnöistä vielä lopuksi. Täällä on saksalainen jäsen teidän puolellanne, mutta enemmistö täällä parlamentissa kuitenkin haluaa tällaista siis halutaan merkintöjä, mitä tulee alkuperään lihan kohdalla. Enemmistö haluaa näin. Ja, jo, ja äsken te sanoitte juuri muun muassa, että meidän tutkimuksemme mukaisesti meillä on sen tunne, että suurin osa kansalaisista ei halua tätä. Minä taas luulen, että Euroopan parlamentti edustaa kansalaisten enemmistöä. Jos enemmistö täällä parlamentissa vaatii, niin silloin myös kansalaiset, jos te sanotte, että en aio tehdä, koska on tehty tutkimus, missä enemmistö sanoo jotakin, niin sitten te ohitatte enemmistön kannan parlamentissa, joka kuitenkin edustaa kyseisiä eurooppalaisia. Te ette ole täysin vakuuttunut Suomesta. Todella vähän sokeraavaa, koska silloin te ette kuuntele enemmistöä Euroopassa huolimatta näistä epämääräisistä tutkimuksista, joihin haluatte viitata, joten teidän pitää toimia elintarvikkeiden alkuperäkysymyksessä niiden merkinnöissä nyt. Thank you. And now... Kiitos. Edustaja Pericini. Grazie Presidente. Äh, joo. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Niin, minä olen täällä. Halusin äh, viitata muutamiin äh, tuoreisiin tutkimuksiin äh, kansainvälisen syöpätutkimusviraston, jonka kansainvälisen äh, terveysvir... WHO on, on pyytänyt jossa tarkastellaan Monsanton torjunta-ainetta, kaikkein eniten käytettyä torjunta-ainetta, ja sitä pidetään todennäköisesti syöpäaiheuttavana. Erät toiset torjunta-aineet on luokiteltu mahdollisesti syöpäaiheuttaviksi, ja sitten useita tuotteita, jotka ovat hormonitoimintaan vaikuttavia me tiedämme, että julkinen terveys on jäsenvaltioiden asia, mutta kuinka näitä tutkimuksia voidaan olla huomioimatta, jotka ihan selvästi osoittavat, että tämä rikkoo kansalaisten perusoikeuksia, kuten oikeutta terveyteen. Lääketieto perustuu tutkimustuloksiin. Te tiedätte varsin hyvin, me olemme käyneet keskusteluja. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia. Ja miten laisia yhteyksiä tällä tutkimustuloksiin perustuvalla lääketieteellä on lääkeyrityksiin? koska on äh, useita sektoreita, joita markkinat eivät pidä kiinnostavina. Ähm, nämä eivät kiinnostavia lääkeyrityksille ja näiden joukossa on esimerkiksi se, että kehitettäisiin uusia rokotteita pandemioita varten, esimerkiksi Ebolaa varten ja yllättävää kyllä myös jotkut äh, antibiootit, jotka, joilla voitettaisiin mahdollisesti voittaa antibioottiresistenssi. Tämä on todellisuutta ja se on sitä, koska mielestäni lääkeyrityksillä on käsissään suuri valta, joka johtuu siitä, että niillä on patenttioikeus ja sen avulla ne pääräävät hinnat. Ja lisäksi myös tutkimuksen kautta lääkeyritykset harjoittavat Tutkimusta lääkkeet eivät kuitenkaan perustu aina välttämättä todelliseen innovointiin verrattuna edellisen sukupolven lääkkeeseen, vaan usein tämä innovointi on eräänlaista markkinointia, joten me maksamme uudesta lääkkeestä enemmän, vaikka taustalla ei olisikaan todellista innovointia. Lisäksi lääkeyrityksillä on mahdollisuus käyttää määrärahoja niihin asioihin, jotka niitä kiinnostavat eniten. Usein 90 prosenttia niiden määrärahoista käytetään 10 prosenttiin taudeista. Ja minä haluaisin, että Eurooppaan perustettaisiin suuri julkinen lääkeyritys, johon voisivat osallistua kaikki jäsenvaltiot ja kaikkien jäsenvaltioiden tutkijat, jotka keskit, joka keskittyisi niihin aloihin, jotka eivät kiinnosta yksityisiä lääkeyrityksiä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Annan komission jäsenelle mahdollisuuden vastata ensimmäisen kysymyskierroksen jälkeen. Hän voi varmasti antaa meille tärkeitä hyödyllisiä vastauksia. Pyytäisin teitä vastaamaan noin seitsemässä kahdeksassa minuutissa, koska Meillä on pitkä puhujalista. Kiitos. Okay. Kiitos oikein paljon. Paittelen, mutta tämä on kyllä valtavan hankala tehtävä, kun pitää rajata näin vastauksia, kun kysymyksiä oli niin monenlaisia. Peter Liisen kysymykseen. Hän puhui mikrobilääkeresistenssistä ja hän esitti erittäin hyvin sen, miten mikrobilääkekysymykset on nähtävä terveyden kannalta kaiken kaikkiaan. Puhutaan eläinlääketieteestä ja ihmisistä. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Ja puolen tällaista holistista lähestymistapaa. Ja totta kai tässä lähdetään liikkeelle näistä ravintoaineprofiileista, niin tietenkin siellä on esimerkiksi tyydyttyneet rasvat, suola ja sokeri. Näitä on rajoitettava ja on katsottava sitä, miten terveysväittämät toimivat. Terveysväittämät eivät saa johtaa harhaan. Tietenkin tiedän, että olemme jo myöhässä ja on vaikea nähdä eri kantoja. Komissio harkitsee jo, miten tulisi edetä tässä kysymyksessä ravintoarvo profiileista tiedoista. Komissio jatkaa näitä harkintoja, mutta totta kai haluaisin sanoa seuraavaa. Meidän täytyy joko hyväksyä se, että tämä ei ole sinänsä se kysymys. kysy on sitä, miten hallinnoidaan riskejä. Ylipainosta on kyse kroonisista sairauksista ja ennaltaehkäisystä, suojelemisesta – Tämä on valtavan monimutkainen kysymys. En voi kuvitella lääkäriä, joka taistelee ylipainoa vastaan, ylipainoa vastaan, ei kiinnittäisi huomiota suolaan, rasvaan, sokeriin. Me kaikki tiedämme, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on tietenkin hyvin monimutkainen asia. Joidenkin maiden kanta on kuitenkin toinen. Mutta minä haluaisin sanoa, että Harkinta on käynnissä mikrobilääkeresistenssistä. Haluaisin sanoa, että meillä on 12 tointa seitsemällä alalla, joilla toimet ovat kaikkein kiperimmin kaivattavia. Te mainitsette hienon ajatuksen, että nähtäisiin mahdollisuuksia, miten voitaisiin laajentaa oikeusperustaa. Tänne ehkä päästä välittömästi, mutta ymmärrän, että meidän on käytettävä kaikki välineemme, jotta voidaan vähentää turhaa antibioottien käyttöä. On huolehdittava siitä, että mikrobilääkkeitä käytetään sopivalla tapaa sekä ihmisillä että eläimillä. Tietenkin tulehdusten hoitaminen on tärkeää, mutta on ajateltava uudenlaisia mikrobilääkkeitä ja vaihtoehtoista hoitoa, tietenkin yhteistyössä kaikkien kumppaneiden kanssa, jotta voidaan pitää rajoissa mikrobilääkeresistenssin ongelmat. Puhutte myöskin siitä, että voitaisiin ehkä ottaa käyttöön kunnolliset valvontavälineet. Molemmista on puhuttava eläinlääketieteestä ihmislääketieteestä, ja minä olen valmis ottamaan nämä kysymykset esiin Ja Latvian puheenjohtajakaudella on tietenkin hyvä mahdollisuus keskustella tuberkuloosista ja mikrobilääkeresistenssistä ja lääkeresistenssistä, tuberkuloosista. Olen kanssanne samaa mieltä, että valvonta, seuranta on tärkeää yhteisessä järjestelmässä. Paljon tietoa olisi hyvä kerätä antibioottien käytöstä eläinten ja ihmisten hoidossa. Minusta tuntuu, että tuohon suuntaan meidän on mentävä ja luotan teidän tukeenne. Resurssit tutkimukseen, siitä puhuitte. Tiedätte, tässä on hieno biologisen luonnon edistyksestä kirja. Tieteessä nähdään mahdollisuuksia edetä ei ainoastaan antibioottien käytössä – vaan ajatellaan tiettyjä mikrobien käyttömahdollisuuksia, jotka voisivat taistella sairauksia vastaan. Tutkimuksen alalla meidän on tuettava tällaisia innovaatioita, eikä puhu ainoastaan uusista antibiooteista. Uh, Matthias Grote raised questions about... Matthias Grote kysyi etipistä, terveydenhoidon saatavuudesta, rajat ylittävästi. Ja kysymyksistä, jotka liittyvät aikaisempiin skandaleihin talidomidin osalta. t Mainitsitte, että Atlantin toisella puolella ei ole niin innoissaan TTIPistä. Mutta tiedätte, että molemmilla puolin on puhuttava siitä, että molemmilla on tässä voitettavaa. Se on hyvin tärkeää. Jotkut tutkimukset, jotka tehtiin ennen neuvotteluiden aloittamista, antoivat ymmärtää, että – EUn talous voisi hyötyä 190 miljardia euroa vuosittain, mutta Yhdysvaltain puolelta voidaan hyötyä myös. Hyviä mahdollisuuksia on kautta EUn teollisuudelle, ei ainoastaan monikansallisille yrityksille, vaan myös pk-yrityksille. Haluaisin sanoa, että vankasti uskon – että monet esteet, joita tänä päivänä on, en ajattele tässä ainoastaan tariffeihin liittyviä, vaan muita. Kun puhutaan valvontajärjestelmistä, hallinnollisesta taakasta, mahdollisuudesta keskustella hyvin teknisistä kysymyksistä, ei standardeista vaan monista teknisistä kysymyksistä, jotka luovat monia esteitä ja hukkavat aikaa. Uskon, että monet näistä ovat turhia ja ajamme niiden poistamista, jos sopimus saadaan näin aikaan Yhdysvaltain kanssa. Terveydenhoitojärjestelmän saatavuus ja ylittävä terveydenhoito. Kyllä meillä on määräaikoja vuosi 2015 ja vuoden 2016 alkupuoli. Meidän on huolehdittava tuon direktiivin kunnallisesta täytäntöönpanosta. Keskusteluissani kaikkien terveysministereiden kanssa pyrin edistämään sitä, että paremmin huolehditaan velvoitteista liittyy myös siihen, että luodaan tällainen viitekehysverkosto jäsenvaltioiden kesken. Minä puollan sitä, että noudatetaan noita askeleita, joita minulla on suunnitelmissa ollut. Jäsenvaltiot voivat aloittaa vuonna 2016 tällaisen uuden mahdollisuuden turvin sen, että avataan ovia potilaillemme jotta he saisivat paremman pääsyn hoitoon. Tietenkin korvausjärjestelmiin liittyy hankala kysymys. Kaikki ministerit ottavat esiin näitä kysymyksiä, että tämä korvausasia ei ole selvä. Siitä on keskusteltava, on katsottava, miten asioita voidaan pohtia. Se hepatiitin mainitsitte. Tietenkin on hyvin tärkeää meidän kaikkien myös muistaa, kun puhutaan rajat ylittävistä uhista – meillä on yhteinen hankintasopimus, se on hyvä asia. Se kannustaa jäsenvaltioita ostamaan rokotteita ja käyttämään näitä yhteisiä hankintoja. Totta kai nähdään mahdollisuuksia yksityiskohtaisempiin kysymysten keskusteluihin, kun aiheet ovat niin monimutkaisia teknisiä, mutta hyvä mahdollisuus tässä on avata ovia saatavuuden suuntaan niiden rokotteiden osalta, jotka ovat hyvin kalliita. Se hepatiitti liittyen esimerkiksi. Hyvä mahdollisuus kannustaa jäsenvaltioita rajaamaan kustannuksia jakamalla yhteistä vastuuta. Olitti, otitte esiin talidomidi tapauksen jostain ihmistä. Olen valmis heitä tapaamaan ja keskustelemaan kanssanne. En, en ole varma, mitä tietä tässä voitaisiin kulkea, mutta olen valmis tapaamaan Espanjan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ruotsin ja Saksan terveysministerin ja keskustella näistä asioista. Totta kai on tärkeää, että voimme keskustella ja tukea näitä ihmisiä, mutta en pysty tänä päivänä konkreettisemmin vastaamaan. Se on ihan mahdotonta. No sitten parlamentin jäsen Pirka. Kyllä, yleisesti ottaen täytäntöönpano minun mielestäni täytäntöönpano juuri on aivan ykkösasia tänä päivänä. Minusta komission ei pitäisi olla ainoastaan sopimusten suojelija, vaan komission pitää vähän myös hallinnoida, katsoa, tarkastaa, täytäntöönpannaanko kaikkea ja tukea jäsenvaltioita, jotta täytäntöönpano direktiivin osalta toteutuu täsmällisesti. Totta kai yhteistyössä niin, että luodaan lisäarvoa paremman täytäntöönpanon kautta. Tupakan, alkoholin väärinkäytön, ylipainon vastainen taistelu, ravintosisältö, taulukot mukaan lukien on pohdittava, miten näitä välineitä voidaan käyttää niin, että saadaan tuloksia. Olin kanssanne samaa mieltä delegoituista säädöksistä – ja kysyitte aikataulukysymyksistä, kyllä. Terveyspääosastolla on keskusteltu edistysaskeleistamme, miten haluamme edetä ja miten valvoa täytäntöönpanoa tupakkadirektiivin osalta. Minä olen optimisti. En voi hyväksyä sitä, että avataan ovi ja lähdetään uudelleen neuvottelemaan tupakkadirektiivistä. Ei. Pahoittelen. Meidän täytyy aktiivisesti taistella tupakan potta vastaan. Ja meillä on määräaikoja. Jos ajatellaan kaikkia tekijöitä tupakkadirektiivissä ja vuonna 2016 on lopullinen määräaika. Ja siihen mennessä on toimittava. Ja hyvin tiukasti. Me olemme yhteydessä kaikkiin hallituksiin tällä hetkellä ja tutkimme mahdollisuuksia täytäntöönpanna tupakkadirektiiviä paikan päällä. Se ei ole niin helppoa. Tämä on tietenkin toinen hankala kysymys. Lobbajien väistymistapa, tiedätte miten paljon – niin kutsuttuja argumentteja on. Puhutaan pitkistä siirtymäkausista, sanotaan, että tupakka ei ole vaarallista, niin kyllä minä tunnen vallan nämä argumentit. Mutta vakavasti ottaen vastaus on hyvin helppo. Meidän täytyy nähdä, miten häpeällistä on se, että on ennenaikaisia kuolemia, joiden taustalta löytyy tupakka. Sorry, Madame Meissner. Edustaja Meissner. Okay. Thank you about questions on, on, on. Kiitos näistä kysymyksistä, jotka liittyvät lääkeaineiden hinnoitteluun. Tämä on todella vakava aihe. Terveyspääosastolla on käyty keskusteluita ja me olemme valmiita lähtemään keskusteluun siitä, miten saataisiin avoimuusjärjestelmä toimimaan hinnanmuodostuksen osalta. 28 jäsenvaltion on huolehdittava avoimemmasta järjestelmästä, joka liittyy hintakysymyksiin siis. On hyvin kummallista nähdä vientiä maasta toiseen. Tässä syntyy vaikeuksia eri hinnoittelun takia ja tätä kai näemme suuria ongelmia, kun ajatellaan avoimuuden suhteiden parantamiseen liittyvien toimien ongelmallisuutta. Omalta kannaltani sanoisin, että tämä on niin vakava kysymys ja tämä koskee mitä 100 miljoonaa eurooppalaista. Totta kai meidän on esitettävä tämä kysymys jäsenvaltioille. Se on jäsenvaltioiden käsissä, mutta me voimme toimia aktiivisesti, voimme kannustaa ja kannustaa jäsenvaltioita luomaan yhteisiä työryhmiä, päästä pyörän pöydän keskusteluihin ja hoitaa näitä hinta-avoimuuskysymys. Terveysteknologian arvioiminen on tärkeä lääkinnälliset laitteet. Arviointi tarkoittaa sitä, että pitää tietää, mitä nämä maksavat, nämä laitteet, ja meidän on pohdittava näitä prosessejakin ja niiden hintoja. Kukaan ei tiedä. Meidän on todella tuotava esiin näitä avoimuuskysymyksiä. Olen kanssa näin samaa mieltä uh, speaking about questions related to, to colleagues from... Ja sitten vihreän ryhmän kollegan kysymyksiin. Kysyitte T-tipistä, alkuperämerkinnöistä ja eläinten hyvinvoinnista. Olen kanssanne aivan samaa mieltä siitä, että me kaikki vastustamme sitä, että meidän standardiamme poljettaisiin. Se on totta. Emme me voi lähteä keskustelemaan siitä, ovatko standardimme pitävät vai eivät. Meidän on keskusteltava kuitenkin käytännön kysymyksistä, miksi tietyt tuotteet, joita meidän yrittäjämme haluavat tarjota Yhdysvalloille, menevät Yhdysvaltain markkinoille vasta kymmenen vuoden kuluttaa. Miksi menee niin pitkä aika? Ehkä voitaisiin vähentää hallinnollista taakkaa ja nähdä mahdollisuuksia paljon nopeampaan viestintään. Tietenkin Yhdysvaltain puolelta sanotaan, että on nähtävä Euroopan unioni kokonaisuutena, ei jäsenvaltiokohtaisesti. Tietenkin jos ajatellaan valvontamekanismeja, instituutioita, erilainen lähestymistapa on Euroopan unioniin jos on EFSAn arvio esimerkiksi, niin ovet aukeavat yhteisille eurooppalaisille markkinoille. Yhdysvaltain kannalta tilanne on toinen. Tietenkin näistä teknisistä kysymyksistä on keskusteltava, mutta ei tämä liity mitenkään siihen, että muutettaisiin standardejamme terveyden, kasviterveyden tai eläinten hyvinvoinnin osalta – Eläinten hyvinvoinnin osalta voidaan käydä hyviä keskusteluita ja edistää eläinten hyvinvointia, kun pyritään luomaan samantyyppisiä järjestelmiä. Totta kai haluaisin sanoa, ensinnäkin avoimuus on tärkeää. Avoimuutta tarvitaan. Jos teillä on epäilyitä, minä kyllä avaan kaikki ovet omien failieni osalta, mistä neuvotellaan ja miten voidaan viestiä, koska – seurattavuushan on tässä kaikkein tärkeintä. Ja näin voidaan myös vähentää harhaanjohtavan tiedon leviämistä. Eläinten hyvinvoinnista olen kanssanne ihan saman mieltä. Mainitsitte Lissabonin sopimuksen. Hienoa. Tuollaan sitä. Minäkin mainitsen sen, kun puhun tupakasta ja alkoholista. Tupakka ja alkoholi on sinne konkreettisesti saatu Lissabonin sopimukseen. Ja sitten kysytte strategiasta. Ihan yksinkertainen kysymys. Meidän on toimittava aitojen instrumenttien välineiden pohjalta, jotta voidaan vähentää tupakan ja alkoholin käyttöä Euroopan unionin tasolla. Yksi strategia vähentää alkoholin välinkäyttöä ja sitten keskustellaan välineistä. Sama koskee keskustelua, jota käydään eläinten hyvinvoinnista. Kyse ei ole ainoastaan niin kutsutusta strategiasta, on puhuttava mahdollisuuksista, miten tänä päivänä täytäntöön pannaan paikan päällä lainsäädäntöä. Eilen tapasin kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka osoittivat, näyttivät minulle kuvia, jotka liittyvät sikojen elinoloihin ja suhteesta direktiivin. Todella järkyttäviä kuvia. Ja minun kysymykseni nyt kuuluu, miten me toimimme siellä ruohonjuuritasolla. Minä olen valmis sanomaan, että kyllä meidän on täytäntöön pantava paikan päälle toimittava aktiivisesti, jotta todella noudatetaan lainsäädäntöä. Käytetään niitä välineitä, joita meillä jo on. Eläinten hyvinvointipuitesäännöt esimerkiksi kollegiallisuus, jäsenvaltioiden mahdollisuudet keskustella kaikista vaihtoehdoista, koska tämä on niin monimutkainen kysymys. Ei niin, että anteeksi, ei minua kiinnosta toiminta tällä alalla. Toki kiinnostaa, mutta meidän täytyy puhua, keskustella yhteisestä lähestymistavastamme. En voi vastata, mikä tapa olisi paras tänä päivänä, mitä mahdollisuuksia nähdään eläinten hyvinvointistandardien parantamisen osalta, edetäänkö tällä viikolla niissä vai pitääkö hyväksyä uutta lainsäädäntöä. Suhtaudun avoimesti, mutta kollegiaalisuus tulee tässä esiin. Meidän on keskusteltava kaikista vaihtoehdoista. Ei ole niin helppo tehdä näitä päätöksiä tällä hetkellä. Jalkoperämerkintä. Minun vastaukseni on tässä. Kyllä. Toimin vastuullisesti ottaen huomioon tämän monimutkaisen kysymyksen kaikki osatekijät. Haluaisin keskustella kaikista tekijöistä, taloudelliset, sosiaaliset, terveysvaikutukset. Ja totta kai keskustella myös yhtenäismarkkina-aspekteista. jottei synny pirstaloituneet markkinat yhtenäismarkkinoiden tilalle. Se ei niin helppoa. Tässä on paljon ristiriitaisuuksia. Tiedätte, että lopulta minä kannan vastuun ratkaisusta, mihin suuntaan on mentävä. Pitää mielessä kokonaisuus monimutkaisissa kysymyksissä. Uh, thank you, Niin, kiitos, että otitte tuberkuloosikysymyksen esiin. Kuten tiedätte, Latvia puheenjohtajavaltiona on valmis järjestämään tuberkuloosikonferenssin. Se järjestetään ensi viikolla. Ja totta kai naapurimaat on kutsuttu. Haluaisin sanoa, että tuberkuloosi on sosiaalinen yhteiskunnallinen ilmiö ennen kaikkea. Kysyitte, mikä on minun lähestymistapani. Me emme voi hoitaa tuberkuloosia ilman, että käytetään sosiaalisia menetelmiä. Altina olevat ryhmät, köyhät, vangit, huumeriippuvaiset. Katsotaan suuria kaupunkeja. Kuinka monet ihmiset elävät kadulla. Potentiaalisesti meillä voi olla tuberkuloosi. Totta kai tämä on sosiaalinen kysymys. Olen aivan samaa mieltä. Ja sitten hormonihäiritsijät, monikansalliset yritykset, jos oikein ymmärsin – Glyfosidin aktiivinen vaikuttava aine on arvioinnin alainen EFSassa, Saksassa myös, jotta voidaan katsoa, voidaanko tämä glyfosidiaine ottaa vaikuttavaksi aineeksi. Arviointi saataneen päätökseen kesän loppupuolella. Miten pitkälle tähän arviointiin vaikuttaa? Ja sen raporttiin, niin se liittyy siihen, koska saan kaikki tarvittavat tiedot, komissio on valmis ryhtymään toimiin heti, kun kunnolliset tieteelliset arviot on saatu, ottaen huomioon se, mikä on oikeudellisesti turvallista, me olemme valmiita toimimaan välittömästi, koska me noudatamme näitä omia prosessejamme, kunhan näemme kesän loppupuolella tulokset. Kiitos oikein paljon. Puhuja on paljon ja nyt on tällainen ongelma, 18 puheenvuoropyyntöä tai enemmän jäseniltä. Eikä paljon aikaa. Ehdottaisin, komission jäsenelle ja kollegoille, että kysymys esitetään minuutti per kysyjä ja sitten kirjalliset vastaukset, jos komission jäsen tällaisen menettelyn hyväksyy, koska meillä ei muuta riittävästi aikaa. Annan heti puheenvuoron edustaja Gatinille. Allora, eh- no minäpä yritän nopeasti. Palataan näihin ravintoprofiileihin. Äh, 50 prosenttia ihmistä pyytää, että ne poistetaan, tämmöisiä auttaa, jotta luovutaan järjestelmästä, joka äh, on osoittanut rajansa. Te olette lääkäri, te tiedätte, että äm, ei äh, ruokavaliota voida mitata yhden äh, elintarvikkeen perusteella. Täytyy katsoa myös esimerkiksi liikuntaa ja muuta. Haluaisin tällaisen holistisemman lähestymistavan, koska me näimme tässä tämä ääri esimerkki on Ison-Britannian Ison-Britannian liikennevalot, jossa maidossa on punainen valo ja öljyssä, oliiviöljyssä kaksi punaista valoa. Eli tämä on täysin väärä lähestymistapa. Eli haluaisin kysyä teillä, menettekö seuraavaan vaiheeseen eli rikkomismenettelyyn Iso-Britannia kohtaan. Kiitoksia. Sorry. Gospodine povjereniče, ja vam se zahvaljujem na vašim stavovima koje ste izrekli do sada vezano za TTIP. E, kratko... Kiitän tästä näistä teidän ehdotuksistanne liittyen TTIP. Haluaisin kuulla mielipiteenne TTIPn vaikutuksista eh, terveyteen. Me tiedämme, että sillä saattaisi olla myönteinen rooli esimerkiksi mitä tulee eh, harvinaisiin sairauksiin tai lääkkeiden kliinisiin tutkimuksiin. Tiedämme, että tietojen vaihto kahden osapuolen välillä voi johtaa eh, edistykseen lääketieteen alalla. Tällä tavoin voisimme parantaa tilannetta kuitenkin. On olemassa huolta julkisuudessa siitä, että TTIP voisi vaikuttaa eurooppalaisiin terveydenhoitojärjestelmiin ja johtaa äh, liberalisointiin ja näiden järjestelmien yksityistämiseen. Meidän äh, näkökulmastamme amerikkalainen järjestelmä ei ole kovinkaan myönteinen, koska se hyödyttää ainoastaan niitä, joilla on eniten rahaa. Haluaisin tietää mielipiteenne. Kiitoksia Ivo Bellet. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä oikealla puolellanne komission jäsen. Ihan pari lyhyttä kysymystä. Te viittasitte direktiiviin potilaan oikeuksista ja räätyyttästä terveydenhoidosta. Tämähän on aika uusi direktiivi, kuten tiedämme, mutta tiedämme senkin, että ongelmia on vielä taloudellisesti ja hallinnollisesti olemassa. Aiotteko arvioida tätä jotenkin, jotta tiedettäisiin tarkemmin, mistä maasta minne hoitoon mennään? Ja sitten puheenvuorossa viittasitte lääkkeisiin ja monia kysymyksiä tuli TTIP-neuvottelusta. Suurta huolta tunnetaan kansan terveydenhoitojärjestelmistä lääkkeistä ja minkästä painetta ehkä USA saattaisi käyttää hinnoittelun suuntaan täällä Euroopassa, kun hyväksytään lääkkeitä. Voisitteko tästä jotakin sanoa, että poistatte riskin mahdollisesta lääkepolitiikan vapauttamisesta kansallisella tasolla? Kiitos. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, tervetuloa komission ja sen olen kuullut useita asioita teiltä, teidän alustuspuheenvuorostanne ei puuttunut paljon mitään, joten yksi kysymys tämä asiakirja liittyen riskinarviointiin, joka koskee mihin tämä on nyt jumissa ja nyt se on mennyt palveluyksiköiden väliseen keskusteluun, joten mikä on tämän asiakirjan kohtalo, mitä teet jos tällainen vaikutusarviointiehdotus tulee pääsihteeriltä tai jotain? Edustaja Duncan. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin myös puhua TTIPistä. Olen nyt kyllä täysin samaa mieltä, vaan aikahoidon kanssa tulla häiritsevää enemmässä määrin. Meidän pitää varmistaa, että elintarvikestandit eivät heikene, se on selvä asia. Minä olen hiukan huolestunut, kun kuulen keskusteluista, että mitään, sanotaan, että mitään vähennyksiä ei tule olemaankaan, ja mietin. Me tarvitsemme kaikkein parhaat standardit, meidän pitää voida luottaa tähän, ja neuvottelussa pitää olla vahvana näissä kysymyksissä. Tiedän, että kollegat eri puolueista ovat samalla kannalla sitten maantieteelliset merkinnät, nekin ehkä uhrattaisiin, ja tämä jo sinällään olisi askel taaksepäin. Se on ollut suuri etu tuottajillemme, ja omassa vaalipiirissäni meillä on joukko esimerkkejä tästä, mitä tulee juustoihin, mustaan, makkara ja niin edelleen. Pitäisi varmistaa, että näitä ei menetetä näitä etuja neuvotteluissa. Sitten yritän säästää aikaa, koska piti kysyä tässä toinenkin kysymys. Rova Göllin jälkeen hän on huolissaan tehokasta valvonnasta. Meidän pitää varmistaa, että meillä on korkeimmat mahdolliset standardit käytössä, mitä tulee sitten maksuihin. Tässä tarvitaan toisellisuusperiaate. Ei tämä ole aina sama kaikissa maissa. Jos voidaan edetä yhteisen standardisen parempi, mutta mitä tulee sitten maksuihin, meidän pitää tarkastella toisellisuusperiaatetta. Ja jäsenvaltioiden pitää voida asettaa nämä kysymykset itse. Peter. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, että olet sitoutuneet korkeaan laatuiseen elintarvikkeisiin. Minun kysymykseni liittyy kampylobakteriin, joka aiheuttaa pahan ruokamyrkytyksen. Ja EFSAn viimeisin tutkimus osoittaa, että kampylobakteeri tartunnat voitaisiin leikata, jopa, niitä voisi vähentää jopa 90 prosentilla, jos samantyyppisiä toimenpiteitä otetaan käyttöön kuin salmonellan suhteen. Omassa kotimaassa yhdistyneessä kuningaskunnassa noin 300 000 ihmistä sairastuu kampylobakteeriin joka vuosi. Voitaisiinko tällaiset rajat ottaa käyttöön ja jos, niin milloin? Ja toinen kysymys, joka minulla on, eh, on se, että me juuri puhuimme eläinten hyvinvoinnista. Kun uudelleen arvioitte tätä ja uudelleen arvioitte sen pikaisesti, niin katsoisi sitten kaneja. Toisiksi suurin kasvatettu eläin on määrissä on kaniini. Ne ovat hyvin intensiivisesti kasvatettuja, niillä ei ole mitään sääntöjä, jotkut elävät hirveissä olosuhteissa. Edustaja Suitsa. Rekli ste više puta da nećete raditi nikakve ustupke na uštrb zdravlja. Kiitoksia on joitakin kysymyksiä, jotka vaarantavat äh, terveyden ja turvallisuuden ja uskonteita, mutta nyt kuitenkin puhumme Yhdysvaltojen kanssa TTIPstä. Neuvottelut ovat käynnissä ja me emme ole vielä tiedottaneet Euroopan markkinoille. Tässä puhun erityisesti Kroatiasta tuotteista, jotka tulevat maihimme. On kyse elintarvikkeista, joissa ei ole merkintää tai merkintä ei ole vaatimusten mukainen, joten Euroopan markkinat eivät ole yhtenäiset. Tämä on ehkä kysymys, joka minun pitäisi esittää kauppa-asioista vastaavalle komission jäsenelle. Kuitenkin mitä voimme tehdä, jotta voisimme välttää mahdolliset riskitekijät kansalaisille, koska me lähdemme siitä, että mitään eroa ei ole pohjoisen ja etelän välillä euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten maiden välillä, mutta eroja kuitenkin aina on. Hyvä komission. On Hiljattain oli tällainen aloite, työryhmä perustettiin jossa kootaan tavallaan koko parlamentin kannat, mitä tulee tupakkateollisuuteen ja sen interventioihin. Minulla tästä muutama kysymys. On tällainen yhteistyösopimus EUn ja suurten tupakkavalmistajien välillä vuoteen 2029 ja nämä teollisuus on antanut 2,5 miljardia euroa varojakin. Se kuulostaa kyllä vähältä, kun ajatellaan hyötyyn, jota savukkeiden valmistajat ovat saaneet laittomasta savukkeiden kaupasta. Te sanoitte, että 11 joulukuuta pidennettiin mahdollisesti neuvotteluita, mutta Ulaf on kuitenkin osallistunut yhteen kokoukseen Philip Morris Internationalin kanssa – viime kesänä ja siellä keskustelimme mahdollisesta uudistamisesta. Haluaisin kuulla teidän kantanne tästä. Sitten toinen asia on ratifioitu 20. joulukuuta 2013 tupakan vastainen pöytäkirja. Voitteko kertoa, ratifioiko EU tämän pöytäkirjan, jos kyllä, missä aikataulussa? Sitten vielä lopuksi, mitä tulee eh, tupakko, tupakkoimisen esto-ohjelmaan Euroopassa onko jotakin täsmennyksiä, miten tällainen eurooppalainen rahasto toimisi tupakoimista vastaan ja ovatko jäsenvaltiot sitoutuneet jo taloudellisesti avustamaan tässä? Kiitos. Thanks a lot, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Mitä näihin kielteisiin vaikutuksiin tulee siis GMOiden kielteisiin vaikutuksiin. Me tiedämme niistä liian vähän. Minä en haluaisi kävellä tähän umpikujaan. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että monet Euroopan kansalaiset ovat epäileväisiä, koska tietoja ei ole tarpeeksi. Te mainitsitte GMO-ongelman. Suunnitteleeko eh, Euroopan komissio mahdollisesti sitä, että muutetaan GMOiden lupamenettelyä, jotta pitkän aikavälin vaikutukset ihmisten terveyteen saataisiin vähennettyä, siirtyvät geenit, niillä voi olla vaikutuksia, joista me emme mitään tiedä. Ihmisiä täytyy ainakin rauhoittaa. Kiitoksia. Dank je voorzitter. Eh, commissaris, ik wil u vraag stellen over eh, wat u... Kysyisin komissaarilta GMOista. Haluaisin muistuttaa teitä puheenvuoroista, jotka Juncker täällä Euroopassa piti. Hän silloin ilmoitti aikanaan eri menettelytaposäännöistä, luvanannoista GMOiden kohdalla. Mitä tätä kaikkea tullaan demokratisoimaan tavallaan tulee enemmän menettelytapoja viljelyä, mutta myös tuonnista voi olla kysymys. Ne tulee elintarvikkeeseen rehuun. Te sanoitte, että te tulee tällainen ehdotus elintarvikkeesta ja rehusta huhtikuussa ja Tästä voidaan päätellä, että opt-out-sääntely, josta päätimme tammikuussa, että tämä olisi vastaus siihen, että demokratisoidaan luvan myöntö, myöntämisprosessi GMOille olen tästä todella hämmästynyt, jos komissio lähtee liikkeelle tästä, että kun demokratisoidaan luvanantomenettelytapoja, niin se hoituu sitten sitä kautta, että uudelleen kansallistetaan asian niin, että annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus jättäytyä ulkopuolelle. Ei tämä ole herra Junckerin puheiden henken mukaista. Ja tämä on myös ristiriidassa neuvottelun, jota olemme käyneet neuvoston kanssa. Me olemme tehneet tarkistuksia jossa pyysimme uusia ehdotuksia myös viljelystä. Me torjuimme nämä samoin kuin tämän opt-out-mahdollisuuden. Mielestäni teidän tässä toimitte komission johta, puheenjohtajan Junckerin tahtoa vastaan. Ja tämä on mielestäni iso virhe. Mr. Heck. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen kun esitette ohjelmanne, minä haluaisin puhua tästä ennaltaehkäisystä, koska terveys on korkein arvomme ja erittäin tärkeä yksilölle, mutta myös kansantaloudelle, koska jos on paljon sairaita, niin se vähentää kasvua ja yritysten tuottavuutta. Kansantauteja ovat erityisesti sydän- ja verisuonitaunit, ja ne usein johtuvat vääristä elämäntavoista, liikaa rasvaa käytetään tai tai eläinpitoisia elintarvikkeita. Yli 50 prosenttia saksalaisista on ylipainoisia ja ylipainoisten lasten ja kakostyypin diabetesta sairastavien määrä kasvaa jatkuvasti. Me tarvitsemme EU toimintasuunnitelma, jolla vähennetään lihan ja maidon kulutusta, myöskin sokerin ja suolan kulutusta. Miksi mainoksissa, televisiossa, yhäkin harhautetaan kuluttajaa. Liha on osa elinvoimaa, ei liha on tuote, joka aiheuttaa kärsimystä sekä ihmisille että eläimille. Meidän tulisi kaikilla tasoilla vähentää lihan kulutusta, koska se lisää myös antibioottiresistenssiä. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitoksia. Sitten Angelique Delay. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää komissiossa. Ihan nopeasti, mitä tulee hormonaalisen haitta-aineisiin, voisitteko kertoa, mikä aikataulu tähän tutkimukseen liittyy, liittyy ja to, toiseksi voisitteko uudelleen tarkastella tämänhetkisiä direktiivejä, jotka nyt ovat voimassa. Mitä tulee merkintöihin, tästä kollegani ovat jo puhuneet, haluaisin vain muistuttaa yhdestä itsestäänselvyydestä tavallaan. Meidän pitää pystyä rauhoittamaan eurooppalaisia kuluttajia ja äh, saada heidät luottamaan elintarvikkeisiin. On erittäin tärkeää, että he tietävät, mistä elintarvikkeet tulevat, joita he käyttävät missä määrin on jalostettu. Sitten mitä tulee uuselintarvikkeisiin, sitä halusin jo kysyä, mutta itse asiassa te jo annoittekin paljon tietoa. Ainakin tämä on sellainen kysymys, mitä, minkä käsittelyä pitää jatkaa. Haluaisin puhua myös alkoholista ohjelmassa tai strategiasta. Alu, ne puhuitte kolmen Pn ohjelmasta. Nyt haluaisin, että tässä ei olisi, se kuitenkin kielloista, vaan ennaltaehkäisystä, valistuksesta ja koulutuksesta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Brannen. Thank you, Chair. Brannen. Commissioner, um... Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Minun kysymykseni liittyy lihahuuhteluihin, joita käytetään Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä neljä tällaista huuhteluainetta käytetään Yhdysvalloissa ja e, Euroopan komissio halusi poistaa e, kiellon yhdeltä tästä huuhteluaineesta nimi perioksohappo nos, kutsutaan sitten meitä eurooppalaisia varovaisiksi tai sellaisiksi, että eivät halua seikkailla, mutta ehkä me olemme ihan järkeviä vain. Suurin osa kansalaisista ei tällaisia lihahuuhteluaineita halua, että toivottavasti komissio ei mene tuonne. Meillä on korkealaatuiset turvallisuusstandardit EU-ssa, mm, tällainen tuotantotilalta lautaselle ketju. Älkää vaarantako näitä standardeja, älkää tehkö kompromissia Yhdysvaltojen kanssa lihahuhteluaineiden suhteen. I have to begin. Okay. Very short. Uh, first all, uh, of all... Ensinnä kaikki eh, bio, antibioottien ennaltaehkäisevä käyttö sekä eläinten että ihmisten kohdalla se on ehkä vielä pahempi vaihtoehto tämä jälkimmäinen. Tarvitsemme selkeitä sääntöjä tässä asiassa niin, että ei käytetä antibiootteja, ei ole tehty asianmukaista diagnoosia. Sama koskee sekä eläimiä että ihmisiä. Tästä tarvitaan tiukempia sääntöjä. Täällä Brysselissäkin käytetään ihan vain ennaltaehkäisellä tavalla näitä lääkkeitä. Itse olen kokenut tätä henkilökohtaisesti. Toiseksi antibiootit päätyvät eläinten kautta sitten luontoon, niin kuin te tiedätte. Ja me ei voi mitenkään tätä kontrolloida. Lääkkeet, jotka ovat saaneet luvan ennen myyntiluvan ennen vuotta 2000, niitä ei ole ollenkaan arvioitu. Kehottaisin todellakin, että laatisitte hyvän pätevän sidonnaisen, sitovan tutkimuksen kaikista lääkkeistä, joita käytetään, että voimme lopettaa se, sellaisen toiminnan, että nämä aineet sitten päätyvät luontoon Pyrkikä, vastatkaa nyt vain tähän kysymykseen, koska me kyllä tulemme kuuntelemaan, vaikka nyt joudunkin itse poistumaan minulta avustajan eivät paikalle. Herra Balson. So, tisteet Andiukaitis bistosuul. Ön ja... Hyvä komission jäsen. 13. tammikuuta osallistuitte parlamentin täysistuntoon, kun keskusteltiin GMO-direktiivistä ja sanoitte seuraavaa siteeraan. Jokainen jäsenvaltio saa vapaasti päättää, mahdollistaako se GMOiden kasvattamisen alueellaan vai ei. Unkarin perustuslaki varmistaa GMO-vapauden maataloudessa Unkarissa, joten kaikki olivat rauhoillisia Unkarissa, että GMOita ei Unkariin tule, mutta mutta te tiedätte, että tämä perustuslain määräämä oikeus voidaan kiertää ja GMO-tuottajat voivat kääntyä EFSAn puoleen ja sitten näitä tätä siemenviljaa voidaan käyttää. Komissio voi eh, kannattaa tai vastustaa EFSAn kantaa ja jos se puoltaa sitä, niin sitten se tarkoittaisi, että Unkarin perustuslaista huolimatta sinne voidaan istuttaa GMO-kasveja. Miten tämä muka sopii yhteen sen kanssa, mitä sanoitte täysistunnosta, että jokainen jäsenvaltio voi itse päättää? Hvala lijepo GMO e, je velik... Kiitoksia Hyvä komission jäsen. GMO ovat suuri uhka elintarviketurvallisuudelle, kuten näkyy myös niistä useista kollegoiden esittämistä kysymyksistä. Alpien Adrian työryhmän suurin osa eh, jäsenistä osallistui tähän minun aloitteeseen, että tästä alueesta tulisi mm, GMO-vapaa, jotta voitaisiin suojella perinteisiä viljelyn menetelmiä. Komissio ei mm, antanut jäsenvaltiolle mahdollisuutta puolustautua GMOilta ja monikansallisten yritysten painostukselta. Komissio ja se Juncker lupesi, että tänä vuonna komissio eh, tekisi paremmin direktiiviehdotuksen, joka ottaisi paremmin huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuudet puolustautua GMOilta. Ja siksipä kysynkin teiltä, millaisiin toimiin te komissaarina aiotte ryhtyä eh, tämän lupauksen eh, kunnioittamiseksi? Milloin saamme ehdotuksen? Thank you. Amazonis, will... hyvä komission jäsen. Ehkä menee nopeasti, jos kaksi liittuvasta käyttää nyt liettuan kieltä. Arvoisa komission jäsen, te sanoitte, että jos uusitaan tätä sanktioita Venäjän suuntaan, niin tässä pitäisi olla syrjimättä ketään. Tämä on ihan oikein, mutta tammikuussa Berliinissä Vladislavas Ma- Markos ja Venäjän, virka, Venäjän virkaveli sopivat siitä, että voi, tämä mahdollisuus koskee eri jäsenvaltioita. Te olette tavannut EUn, Venäjän EU-suurlähettilään ja tällaiset puheet ovat uhka ei vain Liettualle, vaan myös muille jäsenvaltioille. Voitteko kommentoida tätä kysymystä? Onko mitään kahdenkeskisiä neuvotteluita EUn jäsenvaltioiden ja Venäjän välillä? Tullaanko neuvottelemaan koko EUn nimissä ja kuinka voimme suojella Liettuan kaltaisia maita, jotka selkeästi ovat Venäjän uhan alla. Kun teitte analyysejä ja vastasitte kysymyksiin, niin kuulin hyvin paljon myönteisiä asioita, mutta nyt meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Tämä on harmillista. Haluaisin eh, sanoa jotain oikein lyhyt tähän kysymys tai kommentti. Te unohditte erään asian. Kriisin aikanahan on niin, että terveydenhuolto eh, menoja monissa jäsenvaltioissa on kovasti leikattu, erityisesti niissä valtioissa, jotka ovat eh, ohjelman alaisia. Te tiedätte, että tämä johtaa siihen, että kansanterveys heikkenee Tällä on hyvin kielteiset vaikutukset, joskus hyvin dramaattiset. Tällä ympäristövaliokunnassa minä olen jo kerran pyytänyt komissiota eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa asettamaan joitain prioriteetteja, esimerkiksi julkinen terveydenhuolto ja myöskin terveydenhuollon tehokkuuden parantaminen, pääsy terveydenhoidon pariin ja niin poispäin. Meille se on erittäin tärkeää, mutta komission toimet tässä eivät ole kovinkaan rohkaisevia. Uusi eh, vuotuinen työohjelma ei ole kovinkaan paljon sen suuntainen, eivätkä myöskään ehdotukset, jotka liittyvät Junckerin investointisuunnitelmaan. Joten ajatteko te henkilökohtaisesti ryhtyä aloitteisiin, jotta ainakin varmistettaisiin, että kriisin vaikutukset julkisiin terveydenhuoltojärjestelmiin eh, vaimenisivat vähän? Vielä edustaja Melior ja kiitämme tulkkeja, jos pystytte vielä tämän viimeisen kysymyksen aikana niin täällä. Für mich auch ganz kurz fassen. Niin. Um, niin, kiitoksia. Minäkin puhun ihan lyhyesti. Android käytössä geenitekniikkahan on kovin suuressa roolissa tässä meidän keskustelussa. Nyt kuitenkin on rypsilajike Amerikassa markkinoilla, joka ei selvästi ole geenimuunneltu. Ja nyt kysymys kuuluu, miten me voimme uudet menetelmät selkeästi rajata, ovatko ne geenitekniikalla tuotettuja vai eivät. Amerikkalaiset nyt juuri mainostavat tätä rypsiä ja sanovat, että se GM on vapaa. Jotkut jäsenvaltiot Euroopan unionissa näkevät asian toisin ja nyt tarvitaan selkeä raja siihen, mikä on geenitekniikkaa ja mikä ei. Kiitoksia. Thank you very much. To be short. Kiitoksia tästä lyhyestä kysymyksestä. Nyt on tullut selväksi, että komissionissa ei mitenkään pysty kaikkiin näihin kysymyksiin vastaamaan tänään. Ja minä toivon, että komissaari sitoutuu vastaamaan kirjallisesti näihin kysymyksiin, joita on tullut esille, ja pyydän sitten lähettämään vastaukset sihteeristöllemme, jotta voimme sitten välittää tiedon eteenpäin valiokunnan jäsenille. Ja näin suljemme kokouksen vielä sen verran, että seuraava kokous Envi-valiokunnassa pidetään 30.31. maaliskuuta. Ja muita kysymyksiä meillä ei ole vielä. Kiitoksia tulkeille lisäajasta. Kiitoksia.